Chers collègues, notre rapportrice et moi-même étant présents. No niin, hyvää huomenta. Ehdotan, että aloitamme työt. Olkaa hyvät ja istuutukaa. Et ainsi nous pouvons... Ja näin voidaan ryhtyä käsittelemään kohtaa kahdeksan esityslistalla. Nadja Hirsch esittelee tässä lausuntoluonnoksensa, joka käsittelee Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 tärkeitä sisämarkkinoita koskevaa huolta. Olkaapa hyvä. Vielen Dank, Frau Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Työllisyysvaliokuntana meillä oli joistakin näiden 20 huolenaiheen kohdalla joitakin, joita meidän piti käsitellä, sosiaaliturvajärjestelmät, terveys, eläkkeet, aiheet, jotka siis liittyvät toimivaltuuksiin. Me voitte kuvitella, että oli varsin vaikeaa toisaalta tuoda yhteen kaikki nämä aiheet. Siksipä olenkin erittäin iloinen, jos, jos seuraavassa vaiheessa tarkistuksen pystymme täyttämään tämän vahvemmin sisällöllä, koska minä nyt vain ihan lyhyesti käsittelen näitä aiheita lausunnossa. Olen jaetellut nämä aiheiden mukaan. Ensimmäisessä kohdassa on sosiaaliturvajärjestelmät, ensimmäisessä kohdassa – nostimme sosiaaliturvan keskiön, koska varmasti tiedätte tämän itsekin, hyvät kollegat, olette varmasti kuulleet kansalaisilta, olette saaneet kysymyksiä ja kirjeitä, että usein sosiaaliturva ei toimi, kun henkilö muuttaa toisen EU-jäsenvaltioon työskennelläkseen siellä esimerkiksi työttömyyskorvausta työttömyyskorvauksen suhteen on ongelmia, e, työttömyyskorvauksen siirrettävyyden suhteen ja niin poispäin. Usein e, hallinnolliset menettelyt ovat hyvin erilaiset eri jäsenvaltioissa, prosessi on hyvin pitkä, täytyy e, mennä erilaisten viranomaisten pakeille, joten ei ole mitenkään yllättävää, että monet kansalaiset eivät uskalla hyödyntää tätä vapaata liikkuvuutta täysin. Siksi meidän toiveemme oli sanoa, että haluamme nostaa tämän keskustelun vielä kerran esille. Tätä keskustelua on varmasti käyty jo muutaman vuoden ajan. Että jos joku esimerkiksi tarkkaan ottaen niin jo tietää, että eh, hän 70, seuraavan kymmenen vuoden ajan matkustaa eh, eh, matkustella eri Euroopan unionin jäiden, maiden välillä ja työskennellä eri maissa, niin eikö olisi mahdollista luoda joku erillinen mm, sosiaaliturvajärjestelmä, niin kuin eurooppalaisen kaupaoikeuden suhteen nyt ajattelemme, miten minkälainen se nyt ikinä sitten onkaan. Erilaisia vaihtoehtoja varmasti on, mutta tämä on asia, josta voitaisiin keskustella poliittisesti, akateemisesti. Tästä onkin keskusteltu jo usein ja monella tavalla, mutta aikana, jolloin haluamme edistää vapaata liikkuvuutta ja jossa näemme myös tarvetta työttömyyden takia, että ihmiset ottavat vastaan työpaikan toisesta jäsenvaltiosta, niin sitten annetaan myös mahdollisuus ja varmuus, että voi hyödyntää sosiaaliturvajärjestelmiä. Samanaikaisesti meidän tulee edistää sitä, että ne ihmiset, jotka vain ehkä kerran elämässään työskentelevät toisessa jäsenvaltiossa, saavat yksinkertaistettuja menettelyjä, että paljon nopeammin esimerkiksi työaikoja ja muita otetaan huomioon työskentelyajanjaksoja. Toisessa kohdassa käsittelemme tätä mm, yhden luukun periaatetta, jos esimerkiksi matkustaa, muuttaa toisen jäsenvaltion ja etsii sieltä työpaikan, niin silloin ei ole kyse ehkä pelkästään siitä, että tarvitsee työpaikan, sen ehkä järjestää heti aluksi, vaan myöskin, että kuinka saa sairasvakuutuksen, minne on ilmoittauduttavaa, esimerkiksi auton siirto maasta toiseen ja niin poispäin. Ja tässä ajatuksena on se, että kansalainen on asiakas ja tällä asiakkaalla pitäisi olla mahdollisuus mennä yhdelle luukulle, jossa hän voi käsitellä kaikki nämä muodollisuudet. Kohdasta 4 ja 5 löydätte kaikki mm, terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset, terveyden terveydenhuollossa eurooppalainen saira- sairaanhoitokortti. Siinäkin puuttuu tietoja, jäsenvaltiolta on pyydettävä lisätietoja, mutta erityisesti hoitokustannusten palautus on tehtävää nopeasti ja tehokkaasti. 6 ja 7 liittyy ammatillisten pätevyyksien tunnustamiseen. Tässä vain vähän aikaa sitten me teimme Mm, lausunnon ammattipätevyyksien valkoista kirjasta. Tässä ajatuksena on vain se, että uudelleen korostamme tätä kantaa, josta jo kerran äänestimmekin, että haluamme, että ammattipätevyydet tunnustetaan nopeammin ja yksinkertaisemmin, mutta ei pelkästään virallinen, vaan myös epävirallinen koulutus. Erittäin tärkeää on myös nollatoleranssi syrjinnässä. Tämä on oltava periaatteena kaikissa jäsenvaltioissa ja lähetettyjen työntekijöiden direktiivi tulee taas jälleen olemaan meillä esityslistalla, siksi se on tännekin merkitty. Ja erittäin keskeinen kysymys, josta varmasti keskustellaan ensi viikkoina, on eläke. Ja tässä jälkeen jälleen sama ajatus. Jos asun eri jäsenvaltioissa, niin sitten täytyy varmistaa se, että en joudu kärsimään, kun menen eläkkeelle siitä, että olen työskennellyt eri jäsenvaltioissa. Tämä e, ei ole hyväksyttävää ja meidän on löydettävä tähänkin ratkaisuja, jottei kukaan joudu huonompaan asemaan. Tässä lyhyesti nämä asiat. Tiedän, että mm, Tähän lausuntoon tulee siis mukaan monia aiheita ja odotan kovasti eläväistä keskustelua ja tarkistuksia, jotta tämä täyttyisi sisällöllä, koska vapaa liikkuvuus on todellisuutta, mutta sitten jokapäiväinen elämä näyttää kuitenkin vähän erilaiselta. Kiitoksia. Niin, te muistutitte meitä näistä rajoituksista ja mehän tunnemme tietysti, että tässä on kyseessä epämuodollinen yhteisprosessi toisen valiokunnan kanssa. Ja siitä syystä nämä ehdotukset ovat erittäin synteettisiä. Kuvaatte hyvin näitä viittä eri ehdotusta, joihin meidän valiokuntamme voi ottaa kantaa ja esittää ehdotuksia edustaja Mastosille, joka sitten on esittelijänä. Jos edustaja Mastokselle sopii, niin annanpa puheenvuoron varjoesittelijälle ja sitten annan hänelle suurena esittelijänä, suuren valiokunnan edustajana puheenvuoron. Lopes Fontanier seuraavana Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Que ha hecho un gran esfuerzo nuestra ponente de opinión. Niin, todellakin. Um, mietinnön laatija on tehnyt todella hyvän työn. Hän on todellakin pohtinut tätä asiaa siltä kannalta, mikä on tärkeää meidän valiokunnassamme. Ja jos me haluamme todella hyvät sisämarkkinat, niin ö, ei ole kahta kysymystäkään siitä, että meidän täytyy parantaa tätä tilannetta. Valitettavasti Espanjassa on useita nuoria ihmisiä, jotka haluavat tehdä työtä muissakin maissa kuin omassaan. Olen kuullut kaikenlaisia valituksia eri ihmisiltä. Sanovat, että joissain maissa tilanne on vaikeampaa kuin joissain muissa olemme kuitenkin valmiit auttamaan heitä. Mainitsisin muutaman erityisen seikan. Kohta yksi. Totta kai meidän täytyy syvällisesti keskustella sosiaaliturvasta. Se on äärimmäisen tärkeä, aivan kuten eläkkeetkin ovat tärkeä asia, joten parannuksille tässä on paljon sijaa. Tämä saattaa ehkä nyt päteä ainoastaan espanjankieliseen äh, kieliversioon, mutta mielestäni meidän täytyy tehdä hiukan selkeämmäksi se, mitä me tarkoitamme kohdassa seitsemän puhutaan vertailukelpoisista pätevyyksistä. Kuten sanoin, niin työntekijät ja opiskelijat voivat lähteä Espanjasta muihin maihin, esimerkiksi Saksaan. Usein menevät Saksaan, eikä kovinkaan paljon kompastuskiviä tällä matkalla ole, mutta jos he menevät johonkin muuhun maahan, niin ei se niin helppoa enää olekaan. Nämä maat haluavat pistää kapulaa rattaaseen, ja syy usein on se, että nimenomaan siinä vaiheessa, kun tulisi tunnustaa vastavuoroisesti pätevyys ja koulutus, ja, niin siinä kohtaa tulee ongelmia. Myös kaikenlainen syrjintä on ongelma. Ehkäpä meidän tulisi myös hiukan tästä puhua enemmän. Myös työvoimapoliittisista seikoista tulisi keskustella. Tulisi puhua siitä, mitä emme voi hyväksyä ja mitä on ehdottomasti pidettävä syrjintänä. Mielestäni tämä lausunto on hyvä. Ja kaiken kaikkiaan on tietysti hankala sisällyttää yhdelle sivulle kaikki se, mitä haluamme. Joten me tulemme kyllä tekemään tarkistuksia ja toivottavasti se parantaa tekstiä. Steinrück, puis Madame Bastos. Vielen Edustaja Steinrück ja sen jälkeen Bastos. Danke der Berichterstatter. Kiitoksia, hyvä esittely esittelijä. Kiitän esittelijää hänen lausunnostaan, ähm, mutta työasiakirja komissiolta, joka on tämän lausunnon pohjana, on minun mielestäni epätyydyttävä. Siinä nostetaan esiin kansalaisten ja yritysten 20 huolenaihetta sisämarkkinoiden suhteen, mutta ilman mitään ratkaisuehdotuksia. Ja nyt on meidänkin tehtävämme yhdessä täällä äh, löytää näitä ratkaisuehdotuksia ja sosiaalidemokraattisen ryhmän varjoesittelijänä. Olen mm, edustaja Hirschin ja Lope Fontenin ehdottamien asioiden suhteen samaa mieltä, mutta minun mielestäni kohtaa työntekijät ja sosiaaliset oikeudet voitaisiin vahvistaa. On hyvä, että mainitsitte lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudistamisen. Tässäkin minä näen vahvistamisen mahdollisuuksia ja jos käsittelemme kansalaisten 20 suurinta huolenaihetta sisämarkkinoiden suhteen, niin meidän täytyy täällä työ, työllisyysasioiden valiokunnassa sanoa selvästi, että me puollamme työntekijöiden oikeuksia Euroopassa. Ja edustaja Hirsch ei mielestäni nosta esiin kaikkia relevantteja kysymyksiä, joten tässä esimerkiksi julkisia hankintoja, myöskin hallinnollisia esteitä pk-yrityksille ilman, että siinä työntekijöiden oikeudet kärsisivät. Siksipä me aiomme jättää joitakin tarkistuksia, jotka äh, erityisesti tähtävät siihen, että sisämarkkinoiden sosiaalista ulottuvuutta vahvistetaan. Kiitoksia. Sur la passation des marchés publics, je pense que cette... Euh, niin, tästä äh, julkisista markkinoista, joka on yksi näistä 20 e, ehdotuksesta, se on ainakin otettu sellaisena esiin, minusta vaikuttaa siltä. Eli tämä toimivalan jako, joka on määritelty IMKossa, niin saattaa tietysti olla, että siihen voidaan vielä puuttua, koska kun tarkastellaan julkisia markkinoita, niin voidaan tietysti pohtia sitä, että jatkamme sitä keskustelua, joka on käyty silloin, kun viimeinen mietintö, joka koski näitä julkisia markkinoita, esitettiin. En minä muista, kuka siinä nyt olikaan esittelijänä. Keskusteluahan me kuitenkin kävimme siitä, että miten nämä sosiaalilausekkeet pitäisi siihen sisällyttää. Edustajan vastus. Seuraavana hän on IMKossa esittelijänä. Muito senhora Presidente. Eh, começo por agradecer à nossa Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin kiittää esittelijää, anteeksi, valmistelijaa. Mut kollegat ovat viitanneet joihinkin näihin rajoituksiin, kuten esimerkiksi siihen, että asiakirjat eivät ole saatavilla, jonka avulla tätä asiaa tulisi keskustella ja että aiheet vaihtelevat niin valtavasti. Minusta on kuitenkin tuottanut hyvin tiiviin hyvän asiakirjan koko tästä ongelmasta. Valtava aihe, joka koskee näitä 20 Euroopan kansalaisten päähuolenaihetta, yhtenäismarkkinoiden toiminnassa, niin siitä toteaisin IMKON esittelijänä, että strategiana tässä ei ole se, että pyritään löytämään yksittäisiä ratkaisuja joka ikiseen 20 eri huolenaiheeseen, vaan – että laajapiirtäisesti luonnosteltaisiin suosituksia eurooppalaisille toimielimille, varsinkin komissiolle, niin että suosittelemme, missä lakeja tulisi säätää ja, ja että esitettäisiin myös suosituksia jäsenvaltioille niin, että voitaisiin saada aikaiseksi tarvittavaa poliittista tahtoa ja määrätietoisuutta, joiden avulla ratkaistaisiin nämä perustavanlaatuiset ongelmat, jotka kansalaisiamme huolettavat ja ennen kaikkea aiheuttavat epäluottamusta yhtenäismarkkinoihin. Yksi niistä asioista, joka näissä analyyseissä on yhteistä, kun verrataan sitä, mitä komissio tekee ja mitä tämä parlamentaarinen valiokunta tekee, on se, että tässä on kolme päähuolena, että kolme aukkoa ikään kuin. Ensinnäkin se tieto, joka on saatavilla Kansalaiset eivät tiedä, mitä heidän perusoikeutensa ovat. Eivät tiedä, kenen puoleen tulisi kääntyä, eli hyvin usein he ymmärtävät riittämättömästi sisämarkkinoiden edut. Ja millä tavalla sitä voidaan hyödyntää. Eli tarvitsemme ehdottomasti tiedotuskampanjoita Ja tässä suhteessa Hirschin lausunto korostaa tätä tarvetta saada lisätietoa sosiaaliturvan kaltaisista aiheista niille, jotka haluavat siirtyä esimerkiksi yhdestä jäsenvaltiosta toiseen Euroopan unionin sisällä. Heidän täytyy saada tietää, mitkä hallinnolliset vaatimukset ovat, jos haluaa esimerkiksi mm, oleskelulupaa yhdessä maassa, mitä tarvitaan koulutukseen, ovatko, onko hankittu pätevyys sellaista, jota voidaan hyödyntää toisessa jäsenvaltiossa. Ja tämä johtaa myös siihen, että täytyy transponoida lainsäädäntöä oikea-aikaisesti jäsenvaltiossamme. Yhä edelleen on pitkä viive ja hyvin monet tapaukset tulevat komission eteen sen suhteen, että, tai siitä, että transporointia ei ole tehty oikea-aikaisesti, mistä sitten aiheutuu suuria ongelmia kansalaisillemme. Eli kyllähän se on hyvä, että annetaan suotuisammat olosuhteet liikkumiseen. Ja varsinkin niin, että pk-yritykset voivat toimia paremmin koko yhteisön alueella. Mutta mitä sitten tapahtuu? Olemme saaneet huomata, että jäsenvaltiot eivät ole täytäntöön panneet eurooppalaista lainsäädäntöä. Se aiheuttaa suuria ongelmia. Kolmanneksi, lainsäädännössä on valtava aukko. Ja hyvin usein kansalaisilla on odotuksia. He odottavat, että Euroopan unioni voisi mennä pidemmälle – valtuuksissaan ja hyvin usein EU ei myöskään kykene menemään riittävän pitkälle. Siitä syystä minun mielestäni on erityisen tärkeää korostaa tätä näissä suosituksissa. Ja meidän täytyy painottaa sitä, että EUn toimielinten ja jäsenvaltioiden täytyy työskennellä yhdessä koordinoidulla tavalla, jotta päästäisiin näistä puutteista ja löydettäisiin vastaukset niihin kysymyksiin, jotka olemme velkaa kansalaisillemme ja pk-yrityksille, varsinkin nyt, kun lama ja talouskriisi on vallalla. Tämän kaltaisessa ympäristössä meidän täytyy antaa mahdollisimman paljon vaihtoehtoja kansalaisille. Näin ollen työllisyysvaliokunnan lausunto sisällytetään tuonne päävaliokunnan mietintöön. Eli nämä ovat nämä päähuolenaiheemme ja haluamme ehdottomasti olla ne esittelemässä. Sitten meillä on tämä yhden keskitetyn asiointipisteen ajatus niin, että kansalaiset voivat helpolla tavalla yhdessä paikassa hoitaa kaikki hallinnolliset ongelmansa. Tämän lisäksi täytyy myös korostaa eläkkeiden siirrettävyyden kysymystä. Sehän on ehdottoman oleellista kansalaisille. Täytyy voida hyödyntää liikkumista. Se on tärkeä väline, jos halutaan tehokkaasti päästä työmarkkinoille. Tästä voisin kyllä sanoa vielä pitkälti muitakin asioita, mutta jätän nyt puheenvuoron tähän puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä. Ennen kuin annan puheenvuoron, tässä meidän esittelijämme haluaisi lisätä siihen, mitä edustaja Steinbrück totesi. Ky- kyseistäisin tämän komission tekemän toimen. Meillä oli valkoinen kirja Montilta, sitten Barnielta, minkä värinen kirja nyt ikinä olikaan. Ja nyt on nämä 20 ehdotusta, jotka hyvin pitkälti määritellään sellaisen sisämarkkinalähestymistavan kautta, jossa ylitetään rajoja. Mutta kun puhutaan sisämarkkinoista kansalaisille, me ainoa kysymys, jonka esittävät, ei se koske sitä, mitä tapahtuu, kun rajat ylitetään, sillä joka päivä heille pyritään myymään tätä sisämarkkina-aluetta suurena saavutuksena, mukaan lukien Cameron ja muut ja Monti tietenkin. Aina ke- kehuskellaan sitä, miten hieno tämä sisämarkkina-alue on, mutta tätä dynamiikkaa ei kyllä näistä 20 ehdotuksesta löydy. Eli jos halutaan todella keskittyä näihin 20 ehdotukseen, niin täytyy kyllä lisätä, että ne ovat ne 20 ehdotusta, sisämarkkinoiden alueella silloin, kun halutaan toimia ulkomailla. Ja näin ainakin vähintään täytyy ottaa tämä eläkkeiden siirtokysymys sinne mukaan. Ja jos ajatellaan, että meillä voisi olla tällainen globaalimpi lähestymistapa, niin että yritys tai kansalainen ryhtyy toimimaan ylittävässä toiminnassa, niin mitkä ovat ne kysymykset, joihin täytyy silloin vastata? Uskoakseni nämä tarkistukset ottavat esille sellaisen kysymyksen, että komissio ei ole asettanut näihin 20 prioriteettiinsa. Minä ainakin ottaisin esille ne kysymykset, joita tässä valiokunnassa on käsitelty, jotka koskevat esimerkiksi kodittomuutta, asunnottomuutta ja sosiaalista asuntotuotantoa. On totta, että valtion tuen ja kilpailukyvyn säännökset ja mahdollisuudet rahoittaa sosiaalista asuntotuotantoa ovat kysymyksiä, jotka ovat aivan valtavan suuria. Ja ne eivät ole millään tavalla näiden 20 kysymyksen joukossa. Siinä on ainakin kaksi teemaa, jotka meidän mielestämme pitäisi ottaa komission ehdotukseen lisäksi. Sitä te ette tietenkään voi tehdä tässä näissä aikarajoissa, joka teille on annettu, mutta tarkistukset mahdollistavat sen kuitenkin tehdä. Annan teille vielä puheenvuoron, jotta voitte viedä tämän keskustelun päätökseen. Ja, ähm, herzlichen Dank für... Niin, sydämelliset kiitokset tästä teidän äh, kommenteistanne ja teidän puheenvuoroistanne. Jutta Steinbrück puhui erästä tärkeästä asiasta. On todellakin vaikeaa nähdä, että me olemme löytäneet äh, nämä kohdat komission tiedonannosta, mutta ratkaisuna saamme joko yhden näistä kolmesta rat- asiasta sanottuna joko lainsäädäntö, täytäntöpano-ongelmat tai tiedonvälitysongelmat. Tämä ei ole mitenkään tyydyttävää ja siksi meidän tehtävämme työllisyysasioiden valiokuntana on tuoda ajatuksia keskusteluun, vaikka ne eivät olisikaan ihan viimeiseen asti viilattuja, vaan osoittaa, että mitä me Euroopan parlamenttina haluamme tehdä, mihin suuntaan me haluamme mennä. Ja tietenkin nämäkin asiat kuuluvat siihen. Julkiset hankinnat, kuten keskisuuret yrityksetkin kuulevat tähän. Ja meidän tulisi todellakin muuttaa tätä tarkistuksiin. Olen avoin tällaisille tarkistuksille. Ö, meidän täytyy tuoda sinne ajatuksia. Sosiaaliturvajärjestelmät ovat ongelma, eikä pelkästään niiden siirrettävyys ja niiden äm, jaksojen hyväksyttävyys, vaan ä, äh, tietyissä eläkejärjestelmissä on äh, se, että jos on vain pienen aikaa äh, yhdessä eläkejärjestelmässä kerrallaan, niin saa hyvin vähän eläkettä. Ähm, jokaisesta järjestelmästä liittyen korkokysymyksiin ja muihin, joten tässä on haitta ja meidän täytyy pystyä korjaamaan tätä ja tämä asia meidän on osoitettava lausunnollamme. Ja meillä on tietysti mahdollisuus sitten olla tässä mukana, kun me tarkastelemme edustaja Steinrückin mietintö, joka koskee EURES-ulottuvuutta. Näin olemme päättäneet tämän esityksen ja aikataulu on sellainen, että, että teidän täytyy esittää tarkistukset tästä lausuntoluonnoksesta 6. maaliskuuta puolen päivään mennessä ja me tarkastelemme niitä 26.–27.3. ja asiasta äänestetään 23.–24.4. IMKO-valiokunta ottaa vastuusin mietintökantaa 19.6. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja siirrymme äänestämään. Kohdassa 9. edustaja Moranin mietintö. direktiiviesityksestä, joka koskee terveyttä ja turvallisuutta ja vähimmäisvaatimuksia työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä, ai, sähkömagneettiset kentät aiheutuville riskeille. Kysymys ei ole itse direktiivistä, vaan siitä, joka olemassa olevaa direktiiviä jatkaa. Artikla 1 Karimandeli, Schröter ja muut. Tarkistus 2, se on identinen Raptin kanssa esittämän tarkistuksen kanssa. Äänestä näistä yhdestä. yhdessä. Esittelijä on näitä kahta vastaan puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 1, puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Näin äänestetään koko tästä mietintöluonnoksesta puolesta vastaan tyhjää. Näin. Mietintöluonnos on hyväksytty. Yksi ääni vastaan ja yksi tyhjää. Ja näin äänestetään myöskin lainsäädäntöpäätösosmahdotuksesta puolesta vastaan tyhjää sama enemmistö. Onnittelemme esittelijää. Aivan, niin aivan liian nopeasti. Sur la base de, euh, du vote qui vient d'intervenir. Niin, Tarkoituksena avata neuvoston kanssa neuvottelut, jossa me olemme yhteispäätösmenettelyssä mukana. Ja kun otetaan huomioon asian kiireellisyys, niin toivoisimme, että näiden äh, toimivaltuuksen pohjalta, jotka on määritelty, pääsisimme sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Artikla 70 ja 21 äh, johtavat siihen, että minun täytyy tarkistaa teidän kanssanne neuvotteluryhmän muodostaminen ja meidän toimivaltuutemme ja kerron teille kalenterista, aikataulusta. Käytännön mukaan tuo neuvotteluryhmä muodostuu esittelijästä, varjoesittelijöistä ja että minä olen puheenjohtajana. Jos ei kukaan vastusta, niin tämä on hyväksytty. No, sitten mandaatti taas hoidetaan niin kuin tavallisesti kukaan ei ilmeisesti sitäkään vastusta, näin asia on päätetty. Ja lopuksi kerron teille, että ensimmäinen kolmikantaneuvottelukomission neuvoston kanssa on tarkoitus pitää 5.3. kello 18. Kokoussalia vielä ei ole vahvistettu. Näin asia on päätetty. Kiitän teitä ja otetaan se huomioon sitten seuraavassa kokouksessamme, kun nämä neuvottelut meillä eteenpäin. Kohta 10. Kollega Milan Kabrnochin mietintö sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista annetun asetuksen täytäntöönpanon menettelystä ja toisen asetuksen muuttamisesta. Artikla 1, kohta 1. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 2, jossa on suullinen äh, tarkistus. Itse asiassa se onkin kielellinen korjaus, kielellinen oikaisu. Äänestämme siis tästä yhdessä kielisen oikaisun kanssa. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 21, 22 Essayeltä ovat identtiset yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23, 24 samat kirjoittajat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2, 30 anteeksi, puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 31. Samoin tässä kielellinen oikaisu. Ei kukaan tästä vastustaa puolesta. 31 siis vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 Oomen Räyttäniltä puolesta vastaan tyhjä. 34 hylätty. Tarkoitus 10 puolesta vastaan. Puolesta. Tyhjä. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkoitus 11 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin äänestämme koko mietintöluonnoksesta. Kenellä se ei ole korttia mukana? Äänestys on alkanut. Onko äänestetty? Äänestys on päättynyt 42 ääntä puolesta, nolla vastaan, yksi tyhjä. Näin mietintöluonnos on hyväksytty. Näin sitten palaan lainsäädäntöpäätösluusmehdotukseen. Sekin, ään, siitäkin äänestetään sähköisesti. Äänestys on alkanut. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 42, 41, 40 puolesta ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut esittelijälle. Et ça signifie que nous avons adopté Euh, le texte conforme avec le Conseil et que donc nous pouvons... No niin, näin voimme sitten hyväksyä itse asiassa suoraan täysistunnossa tämän tekstin. Halusitteko muistuttaa työjärjestyksestä? Um, just, just an Huomio vain, hyvä puheenjohtaja. Äänestysten mittaan panin merkille, että 75 prosenttia käsiäänes yllätyksistä, ette edes nostaneet katsettanne tänne saliin. Tämähän lähetetään webissä tämä kokous, joten olisi mukava, jos demokratia toteutuisi. On se aika ihmeellistä, jos te ette katso tänne saliin. This observation by your group. Kyllä, minä otan vaarin tästä huomiostasi. Kun kävin tätä äänestystä läpi, niin kyllä minä Panen merkille, että ryhmänne otti tämän asian esiin. Kutsu, kutsun teitä ryhmäksi, koska te olette ryhmä. Edustatte ryhmäänne. Ähm, kun äänestin, niin ei minun tarvinnut äh, katsoa erikseen, että kuka mitäkin äänestää, koska oli aivan selvää, että Ene äänesti puolesta, jotta ei minun tarvinnut katsoa jokaista yksitellen. Toki teillä on myös mahdollisuus loppuäänestyksessä äänestää sähköisesti, joten en nyt hyväksy tätä teidän huomiotanne ollenkaan. Menemme esityslistan kohtaan 11. Se koskee Euroopan kansalaisten teemavuotta. Ja meidän esittelijämme on varapuheenjohtaja Zuber, artikla 2 kohta 1, tarkistus 73 sippeliltä. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjään tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta, 24 vastaan. Yksi tyhjä. Ei hyväksytty. Tarkistus 74 Beckeriltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 75 Lambertilta on samanlainen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 2, kohta 2. Luetelma kohta 2, kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 2, kohta 2. Sen jälkeen tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää Uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Le vote clos. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 16 vastaan, kolme tyhjää. Se on selkeästi hyväksytty. Artikla 2, kohta 2, kompromissi B viideltä ryhmältä. Uskon, että hyväksytään puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Artikla 2, kohta 2. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Artikla 2, kohta 1a uusi. Bulanilta 82 siis puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sen jälkeen kompromissi C viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 3 kohta 1, tarkistus 86 Bulonilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämän jälkeen tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 3 kohta 1. Ähm, tarkistus 89 syveriltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Artikla 3 kohta 1. Kompromissi D viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 3 kohta 1 93 tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan. Eli 93 tarkistuskoneäänestys. Normal. Le vote est ouvert, le vote Äänestys alkaa, äänestys päättyy. 20 puolesta, 20 vastaan. Ei hyväksytty. Tarkistus oli kyllä tarpeen. 94 Beckeriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 suullisine tarkistuksineen kukaan ei vastusta sitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 Bulanilta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 samaa tekijä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 99 edelleen sama puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 100 Madame Sippeliltä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 101 Beckeriltä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 102 Lambertilta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 103 Lambertilta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty Väksytty. 104 Beckeriltä puolesta. Tarkistetaan 103. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksi, yksi puolesta, kaksi, yksi vastaan. Sama tilanne kuin äsken. 104 Oui, oui, oui j'ai compté. Eli minä laskin, minä katsoin. yksi puolesta yksi vastaan ei hyväksytty. Eli kun minun ääneni ja teidän äänenne siis otetaan mukaan, niin sama tilanne. Sääntö on tämä. Il y Täällä on nyt kaksi sosialistia, jotka ovat täällä vähän niin kuin pahiksia. Ah, pardon! Anteeksi. Eihän tämä nyt vetele ollenkaan. Minä en tällaista hyväksy. Eli 23 puolesta 19 vastaan. Olipa EPP mitä tahansa hy- mieltä tahansa, niin kyllä tämä nyt hyväksyttiin sittenkin. No niin, 104 Beckeriltä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 105 Sippeliltä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdantosan kappale 1, 16, tarkistus kahdessa osassa ensin 16 ilman sanoja based on ethnicity. Ketkä puoltavat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen nämä sanat puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappale 1a uusi, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 Papadopululta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 sippeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 sippeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale kolme Kompromissi E viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osanto kappale 4.22 tarkistus Kinga Könsiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osaan kappale 4, uusi, tarkistus 2.3 Papadopulolta puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. johdanto osaan kappale 524 tarkistus Beckeriltä puolesta, vastaan tyhjää. No tarkistetaan tämä, eli 24 tarkistus. Mm. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 28 puolesta 15 vastaan se on hyväksytty. Tarkistus 25 on Ginga Könseltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 Renieriltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 Zyberiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 Papadopulolta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosan kappale 7, tarkistus. Mitenkäs tämä nyt menikään, sanoo puheenjohtaja. n'y a pas d'opposition, je vous... Niin, kukaan ei nyt va- jos ei kukaan vastusta, niin muutamme vähän äänestysjärjestystä, koska täällähän on kompromissi, joten kyllä se pitää äänestää ennen muita tarkistuksia. Eli näin päätetty kompromissi F viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. niin minä kyllä olen nyt sitä mieltä, että ei tarkistusta voitu, tarkistuksesta voitu äänestää ennen kompromissia. Kyllä se näin meni. Jos jotenkin kyseenalaistatte tämän, niin katsotaan myöhemmin. Sitten tarkistus 35 Sippeliltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdanto-osan kappale 8, sama tilanne. Eli menemme suoraan kompromissiin. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale 9 kompromissi I viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja täällähän on toinenkin kompromissi samaan kohtaan. Donc c'est deux parties du paragraphe. Donc, euh... Eli tosiaan toinen kompromissi, kompromissi H, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 4.5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan 9 jälkeen 48 sippeliltä kahdessa osassa. Ensin koko teksti ilman sanoja jotka on ilmaistu puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen muut sanat puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Joronto-osa 10.49 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 50 Lambertilta puolesta vastaan. Nyt minusta vaikutti siltä, että hylättiin. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantoson kappale 11, kompromissi J viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoson kappale 12, tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 pupakisilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 raukeaa. Tarkistus 55. Bulanilta puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty johdantoosa kol, kappale 13, kompromissi kaksi kahdessa osassa, vai mitenkä tämä nyt menikään. Kompromissi K, kyllä. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten toinen osa, Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen 10 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 plumbilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 bulanilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 Renieriltä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 68. Sippeliltä kahdessa osassa. Ensin koko ö, teksti ilman sulkuja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loput tekstistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, voimmehan me tämän tarkistaakin. Selvä. Eli 69 sippeliltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70. Yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja 72 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt äänestämme koko lausunnosta sähköisesti. Äänestys alkaa. Ootko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 38 puolesta kaksi vastaan kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle, joka on myös varapuheenjohtajamme. Hänen ensimmäisestä mietinnöstään onnittelemme. Sitten seuraavaksi edustaja oli saa puheenvuoron. Haluaisin palata tähän kohtaan 28, siitä me äänestimme. Kuten sanottua, haluaisin palata tähän kohtaan 28. Siinä me äänestimme. Minä olen tyytymätön siihen itse asiassa, miten muutimme tätä järjestystä. Tähän mennessä oli niin, että jos tarkistus muuttaa kompromissia merkittävästi, niin sitä äänestämme ensin kompromissista. Ei tämä ole mikään yleinen sääntö, että tarkistuksesta täytyy äänestää ennen kompromissitarkistusta, mutta toisaalta jos tämä ei ole niin tärkeä, niin sitten sihteeristön tulisi silloin, kun se tekee tämän äänestyslistan, ilmoittaa se ajoissa eikä tulkita asiaa tässä äänestyshetkellä. Minun mielestäni meidän pitäisi selvittää tämä jos kompromissitarkistus muuttuu merkittävästi komprom- eh, tarkistuksen kautta, niin sitten täytyy äänestää ennen eikä kompromissin jälkeen. Serkas. Serkas. Sí, señora presidenta. Yo creo que hay... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Yleensä tässä valiokunnassa teemme juuri niin kuin selititte aiemmin, kun kompromissitarkistus esitetään, niin joka siis vetää yhteen useiden poliittisten ryhmien näkemyksen, niin silloin muut tarkistukset käsitellään kompromissin jälkeen. Näin on tehty jo hyvin pitkään. Joskus on hyvä olla konservatiivinen, ei aina, eikä aina välttämättä äänestyksessä, mutta kyllä näissä hyvissä tavoissa pitäisi pysyä. Siis kun nyt katsotaan tätä kompromissitarkistusta, niin Tarkoitus on tietysti saada aikaan mahdollisimman hyvä teksti. Perinteisesti ensin äänestetään kompromissista ja sitten vasta muista. Huomaan, että tässä tämä kysymys otettiin esiin vasta äänestyksen jälkeen, eikä tämä muutenkaan ole mitenkään kauhean ratkaiseva kohta. Ja kun minä nyt luen täällä tätä artiklaa Ähm, meidän työjärjestyksestämme. Kun luen työjärjestystämme, niin siinä sanotaan, että jos äänestyksen perusteella niin puheenjohtaja voi ehdottaa myös kompromissia, jos kompromissista äänestetään, niin sitä äänestetään ensisijaisesti ennen muita. Mielestäni täällä työjärjestyksessä sanotaan näin. Ori, saatte puheenvuoron. Igen, elnök, en nem, én nem szeretném megváltoztatni Kiitoksia. Minä haluaisin, en haluaisi muuttaa äänestystapaa. Hyväksyn kyllä sen, että äänestimme näin, mutta haluaisin, että säännöt muotoiltaisiin selvästi. Meillähän oli tällainen perinne, että yleensä äänestämme ensin kompromissitarkistuksista, ja tämä sopiikin minulle. Mutta tässä valiokunnassa meillä sitten olikin tämä perinne, että jos kompromissi tulee merkittäviä muutoksia, niin sitten äänestämme ensin siitä. Tämä pitäisi nyt selventää. Bon, écoutez, on va pas prolonger. No, ei nyt pitkitetä tätä keskustelua kesken äänestyksen. Jos te haluatte ottaa tämän kohdan esiin myöhemmin, niin teemme sen koordinaattoreiden kokouksessa. Näin on parasta. Mutta pyytäisin teitä kyllä nyt lukemaan artiklan 60 tämän parlamentin työjärjestyksestä. Tämä on sääntö, joka joka perustuu erääseen toiseen artiklaan, jota en nyt muista, mutta löydätte sen aika helposti. Sitten esityslistan kohtaan 12 menemme. Kyse on valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnon tunnustamisesta ja edistämisestä. Kyse on Harkinin lausunnosta. Kohta 1. Kompromissi A, jonka ovat esittäneet aika monetkin henkilöt, jotka edustavat useita ryhmiä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kohdan yksi jälkeen tarkistus kuusi. Siitä äänestetään myöhemmin, koska se sisältyy kompromissiin G. Kohdan yksi jälkeen uusi kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan yksi jälkeen kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C kohtaan kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kaksi uusi. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohtaan kaksi uusi tarkistus 21. Se raukeaa. Ja niinpä äänestämme tarkistuksesta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaan kolme. E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kompromissi ei puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tämän jälkeen tarkistus 32 puolesta, ja siihen liittyy suullinen tarkistus, kuka näistä vastusta. Joten äänestämme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty on. Kohdan neljän jälkeen tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan 4 jälkeen 37 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohdan vii, kohtaan 5. Ko, kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kuusi, kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus 47 puolesta vastaan. Kuka, kuka on puolesta? Vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt menemme tarkistukseen 54 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ai anteeksi. Kohtaan seitsemän oli myös kompromissi I. Unohdin äänestää siitä. Puolesta kompromissi I. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi kahdeksan, äh, kompromissi J, puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 60 tarkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 61 seihiltä puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 61. Ovatko kaikki, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 20 puolesta 22 vastaan hylätty. Eli sitä ei hyväksytty todellakaan. 62 puolesta vastaan. Siis äänestäkää hyvin puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 Elmeri, Helmeriltä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten toinen os... Niin toisesta kannasta ei enää äänestetä. Ja nyt äänestämme koko tekstistä sähköisesti. Onko siellä työ? Anteeksi, me emme äänestäneet tarkistuksesta 43. Oui, mais parce que nous avons... Niin, niin, mutta me äänestimme kompromissista H. Nyt, nyt äänestämme koko tekstistä sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Onnittelemme esittelijäämme. Nous en avons euh, fini avec... Näin muodoin saamme, saimme äänestyksemme päätökseen ja nyt käymme keskustelua Harkkinin mietinnön, mietinnöstä. Se liittyy Euroopan globalisaatiorahastoon. Chers collègues, est-ce que je peux vous proposer de reprendre place parce qu'après, Hyvät kollegat, jatketaanko taas tästä, öö, jotta saamme kaiken käsiteltyä. Kohta 13. Euroopan globalisaation rahasto 2014-2020 välissä. Tässä kyseessä on näkemysten vaihto. Ehdotan, että näin alkuun edustaja Harkinille annetaan puheenvuoro. Thank you, Madam Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän keskustelemme tänään uusista ehdotuksista, jotka liittyvät globalisaatiorahastoon. On kuitenkin tärkeää sanoa, että tämänhetkisessä tilanteessa on kysymys, joka huolettaa meitä kaikkia. Kyse on Ähm, neuvoston päätöksestä olla jatkamatta kriisipoikkeuslupaa. Ja talous- ja sosiaalikomitea on ilmaissut ihmetyksensä tästä päätöksestä ja myös alueiden komitea pitää tätä päätöstä ikävänä ja mehän tiedämme, että parlamentin näkemys on se, mikä se on. Mutta ihan vain, äh, kun ajatellaan tämän päivän keskustelua, niin kyllä tämä äh, neuvoston viime vuonna tekemä päätös äh, aiheuttaa kysymyksiä tulevaisuuden osalta kun puhutaan äh, globalisaatiorahastosta, niin on kiintoisaa kuulla, mitä äh, asiantuntijat sanovat ja mitä olemme aiemminkin kuulleet. Äh, tärkeitä asioita tähän liittyen ovat ajankohtaisuus ja jäsenvaltioiden vastuu. Jäsenvaltiothan alkavat täytäntöönpanna toimia välittömästi, joten meillä on erilaisia toimia puuttua tähän asiaan. Yhteisrahoitus on ollut ongelmallista eräissä maissa. Työntekijöiden lukumäärä, tämä kynnys, on ollut ongelma. Yhä useammat ja useammat äh, haluavat, äh, ottaa, haluavat hyötyä tästä rahastosta, eivät kuitenkaan kaikki. Ja myös työmarkkinaosapuolten osallistuminen tähän rahastoon siitä tehtäviin päätöksiin on ollut huolenaihe. Itse ehdotuksen. Sen tarkoitus on antaa tukea henkilöille, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, jotta voivat sijoittua uudestaan työelämään. Tämä koskee useita eri aloja ja sektoreita. Ehdot ovat siirtyminen kolmansiin maihin, globalisaatiosta johtuvat rakennemuutokset ja vaikutukset alueelliseen, paikalliseen ja kansalliseen talouteen. Usein eh, odottamattomat kriisit ovat saattaneet johtaa eh, työpaikkojen menettämiseen. Eh, tähän saakka on keskusteltu myös siitä, tulisiko maanviljelijät ottaa mukaan tähän rahastoon. Ja on kiintoisaa nähdä, että talous- ja sosiaalikomitea ovat argumentoineet sitä vastaan, että maanviljelijät otetaan mukaan. Ja myös muut ovat olleet sitä mieltä, että tämä aiheuttaisi merkittävän muutoksen. Se vaikuttaisi myös kauppapoliittisesti. Nyt ehdotetaan kahta erillistä globalisaatiorahastoa, eikä kyse ole ainoastaan maanviljelijöistä, vaan myös maanviljelijöiden perheet voidaan ottaa mukaan, mutta eri pohjalta kuin muut työntekijät. Ensimmäistä kertaa mukana on myös vuokratyöntekijät, kausityöntekijät ja pk-yritykset – Ehkäpä jätän tämän johdantoni tähän, koska kyllähän tähän kuuluu paljon muutakin asiaa, mutta olisi kiintoisaa kuulla, mitä kollegoilla on tänä aamuna sanottavanaan. On myös kiinnostavaa kuulla, minkälaisia kysymyksiä täällä esitetään. Toivottavasti lopussa voi niihin vastata. Alors, um... No niin, Brysselin ihana liikenne on aiheuttanut sen, että olemme nyt muuttaneet näiden esitysten esitysjärjestystä. Eli ehdotan, että toinen asiantuntijamme puhuu nyt ensiksi. Hän on Carlos Tortuero Martin. Ja hän on globalisaatiorahaston espanjalainen yksikön päällikkö. Ja teillä on puheenvuoro noin kymmenisen minuutin ajan. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. En alkuun haluaisin kiittää teitä kovasti kutsustanne tänne, jotta voimme tulla kertomaan teille Espanjan kokemuksista globalisaatiorahaston täytäntöönpanossa. muutaman viimeisen vuoden aikana vuodesta 2008 eteenpäin, kun globalisaation rahasto on ollut käytössä. Olemme todella saaneet hyötyä siitä ja olemme hyödyntäneet siitä 18 eri hankkeen tukemiseen. Se merkitsee sitä, että yli 10 000 työntekijää on voinut koulutusta ja uusia työpaikkoja. Tämä on tärkeää pitää mielessä, kun otetaan huomioon, että tämänhetkinen tilanne on todellinen vakava talouskriisi ja työttömyyskriisi. Näistä 18 hankkeesta viisi tehtiin globalisaatiomenettelyiden pohjalta ja kolme taas kuului talouskriisin hoidon menettelyihin sen tarkistuksen, joka esitettiin, joka mahdollisti avun antamisen talouskriisin aikana. Kun puhutaan interventiokriteereistä, niin yksi hanke auttoi yli tuhatta työntekijää. Jotkut hankkeet kuuluvat 2,5 joukkoon ja vain yksi kohtaan C joka koskee näitä vähäosaisia alueita, joissa alueellinen työttömyys on yli 10 prosentin luokkaa. No jos katsotaan näitä hankkeita sitten toimialakohtaisesti, neljä niistä kuului autoteollisuuden piiriin, kolme tekstiiliteollisuuteen, kaksi rakennusteollisuuteen, kaksi puuovien rakennusteollisuuteen, yksi keramiikkaan, yksi kiveen ja marmoriin, yksi vähittäismyyntiin ja viimeisempänä on yksi hanke jalkineteollisuudessa. 1994 on saanut suoraa tukea globalisaation rahastosta ja jos katsotaan tämä sukupuolijakauma, niin 67,9 prosenttia tuensaajista on miehiä ja 32,1 naisia. Saimme 41 miljoonaa euroa. Ja 4200 oli noin se keskimäärä, joka henkilö sai. Se on eu keskervan alla, joka oli noin 4680 euroa. <clears throat> Este fondo está consiguiendo una ja näiden kokemusten pohjalta joita olemme keränneet, voimme todeta, että rahasto on erityisen tärkeä. Se merkitsee sitä, että kaikki sidosryhmät työskentelevät käsi kädessä sekä kansallisesti, alueellisesti että paikallisesti katsoen. Mukana ovat liikemiehet ja työntekijöiden edustajat. Kokemus on osoittanut, että kaikkien pitää olla mukana, jotta voidaan pyrkiä ratkaisemaan ne ongelmat, jotka ovat johtaneet siihen, että useita työpaikkoja on menetetty toimialoilla, jotka ovat tärkeä osa taloudellista toimintaa Espanjassa. No nyt jos katsotaan sitten näitä etuja, jota ohjelmalla on, niin yksi niistä on se, että meillä on yksittäisiä menettelyitä, jotka on räätälöity yksilöiden tarpeiden mukaan. Toinen sellainen on joustavuus ja mukautuvuus silloin, kun näitä menettelyitä täytäntöön pannaan. Tämä lisää työllistyvyyttä, koska se mahdollistaa sen, että yksilöiden taitoja voidaan kasvattaa. 35 prosentin tasolla on uusien työpaikkojen löytyminen. Ja tämä työllistyvyyden lisääminen on todella hyvä. Eli ihmisten on yhä helpompi löytää työpaikkoja muilta toimialoilta näiden räätälöityjen toimenpiteiden ansiosta, jota globalisaatiorahasto edustaa. Paljon synergiaa on saatu luotua eri toimijoiden välillä. Ja olemme todella sitä mieltä, että edunsaajat osallistuvat ja nämä menettelyt kohdistuvat todella paikallistasoon. Toteaisimme, että tätä alueellista täytäntöönpanoa täytyy jatkaa. Se on meidän suosituksemme tulevaisuutta silmällä pitäen. Meidän täytyy myös jatkaa kriisiosion ylläpitoa. Globalisaatiorahaston seuraavassa vaiheessa on nimittäin äärimmäisen tärkeää varmistautua siitä, että kriisi osio on edelleen yksi niistä, joka mahdollistaa sen, että ihmiset voivat saada tukea. Ja yhteisrahoitus on myös erittäin tärkeä, kuten tiedätte. Meillä on tämä luottokriisi ja budjettileikkauksia tehdään jatkuvasti, joten yhteisrahoitus vuosien 2009-2011 välillä oli noin 65 prosenttia ja meidän täytyy pyrkiä säilyttämään tämä taso. Autonomisten alueiden kohdalla Espanjassa niissä on ollut todella vaikeuksia toimia, sillä ne eivät kykene maksamaan 50 prosenttia. Siitä syystä yhteisön tuki on erittäin tärkeä, kun täytäntöön pannaan rahaston toimenpiteitä. Meidän näkökulmastamme katsoen olisi myös aivan loistava idea, jos pyrittäisiin määriteltäisiin uudelleen niiden työntekijöiden määritelmä, jotka kuuluvat globalisaation rahaston piiriin. Mielelläni vastaan sitten kysymyksiin, jos teillä sellaisia on. Kiitoksia. Ja kolmas henkilö, joka nyt on saapunut paikalle. Rova Nijole Makeviciene Hän on sosiaaliturva- ja työllisyysministeri Liettuosta. Anteeksi, että tässä sähläsin nimenne kanssa. Teillä on puheenvuoro 10 minuutin ajan. Labai diena, ponė parlamento nariai ir, ir visi kiti čia. Niin, hyvä puheenjohtaja. Hyvät parlamentaarikot, hyvät kollegat. aivan henkilökohtaisesti haluaisin todeta olevani erittäin tyytyväinen siihen, että sain tulla tänne. Ei minua haittaa ollenkaan se, että minun nimeäni ei osattu lausua oikein. Olen tyytyväinen voidessani olla täällä jo toiseen kertaan. Meidän maallamme on kyllä kokemusta Euroopan globalisaatiorahaston käytöstä. Meillä on kokemusta, koska me aloimme tehdä työtä näiden hankkeiden parissa jo ihan alusta alkaen. Jotta voisin hiukan tässä säästää aikaamme, niin kerron teille Liettuan kokemuksista ja kerron näkemyksemme tästä uudesta ehdotuksesta vuosille 2014-2020. Liettuassa Tärkeimmät äh, elimet, jotka käsittelevät Euroopan globalisaatiorahastoa, ovat seuraavat. Ensinnäkin äh, työvoimaministeriö, se on hallinnoiva viranomainen. Meillä on myös talousasioista vastaava ministeriö, joka, käsit, joka muun muassa tekee päätöksiä siitä, onko yritys todella kärsinyt globalisaation seuraamuksista. Eli että ainoastaan meidän ministeriömme ei tee yksin näitä päätöksiä, vaan päätöksistä keskustellaan myös talousasioista vastaavan ministeriön kanssa. Meillä on myös kolmikanta neuvosto, johon kuuluu yllä mainittujen lisäksi myös sosiaaliturva asioista vastaava ministeri. Ja kaikki nämä kolme tahoa ovat mukana keskustelussa, kun keskustelemme mahdollisuudesta turvautua globalisaation, globalisaatiorahaston varoihin. Työmarkkinaosapuolet eivät varsinaisesti myötävaikuta hakemuksiin, mutta ää, niidenkin kanta otetaan huomioon. Tämä on tärkeä asia muistaa. Liet sanottua, on toistaiseksi täytäntöön pannut viittä eri hanketta. Täytyy muistaa, että meillä on ollut mahdollisuus toteuttaa yhtä hanketta aivan ensimmäisten joukossa – Tämä liittyy tilanteeseen, jossa tekstiiliyrityksen työntekijöitä irtisanottiin ja tuolloin pyysimme globalisaatiorahastosta tukea. Toinen tapaus oli tapaus, jossa eräästä yrityksestä irtisanottiin ihmisiä ja me käytimme hyväksemme tuolloin uudistettua asetusta. Nämä kolme hanketta liittyivät alakohtaisiin, liittyivät alakohtaisiin hakemuksiin ja Kaiken kaikkiaan neljä tai viisi hanketta on menestyksekkäästi toteutettu ja niiden, niiden tulokset ovat olleet melko hyviä. Viimeisten kolmen hankkeen kohdalla työtämme helpotti se, että niin kutsutun NATS 2 perusteella Liettua on yksi yhtenäinen alue – Ja niinpä, meidän ei tarvinnut lähteä tällaiseen lähestymistapaan. Parhaat tulokset on saatu hankkeesta, sellaisista hankkeista, joissa on ollut kyseessä yksittäisiä ää, yrityksiä, joissa ihmisiä on joutunut työttömiksi. Kaiken kaikkiaan noin 90 prosenttia hankkeen osallistujista on hyötynyt hankkeesta ja olemme käyttäneet noin 75 prosenttia niistä rahoista, joita meille on annettu käyttöön. Parhaat tulokset saatiin ensimmäisen hankkeen kohdalla. Kyse oli siis tästä tekstiiliyrityksestä, vaateteollisuudesta. Mitä tulee alakohtaisiin hankkeisiin, niiden onnistumisaste oli 69 prosenttia. Täytäntöönpano jakson aikana saavutimme 63 prosentin uudelleen työllistymisasteen. Kyse oli jopa joko pysyvistä tai tilapäisistä uusista työpaikoista. Kuten asetuksessa sää, säädetään, niin me turvaudumme aktiivisiin työmarkkinatoimiin. Meillä on omaa lainsäädäntöä, joka koskee tätä asiaa, aktiivisia työmarkkinatoimia. Ja hallituksemme on myös valmistellut lisätoimia, joita sovelletaan työttömiin. Joitain toimia, jotkut toimet ovat olleet menestyksekkäitä, ovat onnistuneet oikein hyvin, ja ne ovat johtaneet menesty hyvin tuloksiin siis. Tietysti meillä on hyviä esimerkkejä ja tästä diasta näette, näette näitä menestystarinoita. Tässä on kyse komission julkaisusta. Me olemme järjestäneet useita konferensseja, johon olemme kutsuneet projekteihin osallistuneita tahoja. Nämä ovat voineet kertoa liiketoiminnastaan ja siitä, kuinka ovat olleet mukana näissä hankkeissa. Meidän kokemuksemme toistaiseksi ovat kahtalaiset. Tietenkin on, myönteistä on se, että globalisaatiorahasto on kohdennettu rahasto, joka perustuu työttömiksi jääneiden henkilöiden yksilöllisiin tarpeisiin. Näille laaditaan uudelleen työllistämissuunnitelma, jotta he pääsisivät takaisin työelämään. Myönteistä tässä hakemusprosessissa on ollut se, että yhteisrahoitusta on lisätty aina 65 prosenttiin. Työttömien kynnysluku vähennettiin 500, se oli myönteistä. Ja tietysti on myös muistettava mainita se, että talouskriisin, vaikka, vaikka meillä on talouskriisi ainoastaan yksi tapahtuma, liittyy siis globalisaatioon, muut liittyvät tähän tavalla tai toisella talouskriisiin muista syistä. Kaikki toimet, joita toteutimme, niin niiden perusteella voidaan sanoa, että yksi globalisaatiorahaston etu – on joustavuus. Varojen siirtäminen budjettikohdasta toiseen on joustavaa, jos olosuhteet vain niin edellyttävät. Jos esimerkiksi kohderyhmän ihmiset muuttuvat tai näkökulmat muuttuvat, jos esimerkiksi työttömäksi jäänyt ihminen haluaakin perustaa oman firman, niin me voimme joustavasti siirtää varoja budjettikohdasta toiseen ja auttaa heitä. No, pienimuotoisia ongelmiakin olemme kyllä kohdanneet. Mainittakoon näistä ongelmista vaikkapa ajoitus. hakemuksen hyväksymiseen menee mielestämme liian pitkä aika. Eihän meilläkään tietenkään ole mitään reseptiä siihen, miten tätä ajoitusta voitaisiin parantaa, mutta meistä se oli liian pitkä. jos jäsenvaltiolla ei ole omia varoja ollenkaan hankkeen toteuttamiseksi, niin sitten on parempi olla, teke, parempi olla tekemättä hakemusta ollenkaan, koska eivät ihmiset voi odotella liian pitkään. He tarvitsevat tukea heti. Olisi hyvä, jos ehkäpä myös Euroopan sosiaalirahastostakin saataisiin rahaa. Tätä rahaa voitaisiin käyttää ehkä nopeammin, ei tarvitsisi odottaa globalisaatiorahaston tukea. Ihmisillähän, ihmisillähän sinänsä on ihan sama, mistä rahastosta raha tulee, kunhan sitä saavat. Eli sikäli heitä ei kiinnosta, onko kyse globalisaatiorahastosta vaikka sosiaalirahastosta. Ja jos sosiaalirahastosta on helpompi saada rahaa ja hakemuksien teko on helpompaa, niin sehän on tietenkin hyvä. On tietysti muistettava, että että kun valtio laatii omaa budjettiaan tässä kriisitilanteessa ja pyrkii löytämään mahdollisimman monia rahoituslähteitä, niin kyllähän globalisaatiorahastosta hyötyä on. Nämä olivat meidän kantamme tässä vaiheessa. No sanon vielä näin yhteenvedonomaisesti seuraavan asian. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että Liettualla on edelleenkin tarkasteluvarauma tähän uuteen asetukseen, koska asetuksen sovellusala ei välttämättä meitä miellytä. Siinähän kaavaillaan, että asetuksen sovellusalan otettaisiin muit uusia ihmisryhmiä, henkilöryhmiä. Joidenkin mielestä on ihan hyvä, että myös maanviljelijät otetaan mukaan sovellusalaan, mutta jos tätä asiaa tarkastellaan hiukan laajemmin, niin voidaan kysyä, että onko tämä nyt todella hyvä asia? Millä tavalla maanviljelijät sitten olisivat erilaisia kuin muut? Emme me tietenkään halua syrjiä ö, ylipäänsä irtisanottuja henkilöitä. Mutta tämä meitä vielä askarruttaa tämä asia. Ja nyt haluaisin ki... No en nyt haluaisi tässä yksityiskohtiin porautua sen enemmän. Ähm, riittäköön, jos sanon, että 50 prosentin työllistettävyysaste ei mielestämme ole mitenkään myönteinen asia. Ja pohdimme myös 65 prosentin yhteisrahoitusastetta, onko se paikallaan todellakin. Komissiohan on se taho, joka päättää päättää siitä, onko yhteisrahoitusosuus 65 prosenttia vai vähemmän. Me emme ihan oikopäätä voi sanoa, että olisimme kaikkien asetukseen tehtävien tai ehdotettujen muutosten puolesta. Asetukseen olemme nyt tehneet tällaiset huomiot, jos on kysyttävää, niin vastaan. Kiitoksia. Näin pääsemme viimeisen äh, vieraamme pariin. Hän on Wolfgang Husman ja hän tulee meille äh, työministeriöstä Saksasta. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ensinnäkin sydämelliset kiitokset kutsusta tänne. Minähän tulen tänne nyt uudessa tehtävässä. Minähän 15 vuotta olin ollut tässä, äh, työval- tässä valiokunnassa ähm, mukana ähm, Saksan puolesta ja äh, olen todella iloinen, että minulla on 10 minuuttia puheaikaa ja yleensä hän esittelijällä tavallisella edustajalla on kaksi kolme minuuttia, joten tämä on tietenkin mukavaa. Haluaisin kertoa Saksan kokemuksista Euroopan globalisaatiorahaston kanssa ja millaisia hankkeita ja millaisia asteita olemme saavuttaneet näiden hankkeiden suhteen. Minulla on tässä taulukko näistä hankkeista, joita meillä on e, globalisaatiorahaston suhteen sitten Benku, Nokia, Kaarman, Heidelberger Druck muun muassa. Meillä on 6700 työntekijää ollut tässä mukana ja yhdessä globalisaatiorahaston määrärahojen kanssa olemme pystyneet 3900 uudelleen työllistämään tämän 57,8 prosenttia uudelleen työllistymisastetta. Aste vaihtelee yrityksen kohdalla 30-80 prosentin välillä. Tämä riippuu myöskin suhdannetilanteesta, mikä oli suhdannetilanne. Välttämättä kaikki uudelleenkoulutukset eivät vie heti työpaikkaan, jos olemme suhdanne heikossa tilanteessa. Usein se riippuu myöskin koulutustasosta. Meidän kokemuksemme on se, että työntekijät, joilla oli pätevämpi koulutus, ovat myöskin innokkaampia ja koulutukseen ja kehittäytymään ja niinpä meillä on globalisaatiorahaston puitteissa ollut erilaisia välineitä ja toimenpiteitä, joita pystymme käyttämään, jotta myös nämä hyvin erilaiset tavoiteryhmät saatiin katettua. Kokonaisuudessaan voin sanoa, että globalisaatiorahasto on Saksassa saanut ihan hyviä tuloksia, mutta miten me käytämme globalisaatiorahastoa meidän puitteissamme Saksassa sanon, että globalisaatiorahasto niiden muiden työmarkkinapoliittisten välineiden kanssa, joita meillä on hyvin paljon Saksassa, on meille ikään kuin äm, äm, se sokeripohjalla mainitsen. Tässä. Meillä on hyvin paljon erilaisia työmarkkinaosapuolten työmarkkinoiden toimenpiteitä, esimerkiksi työmarkkinaosapuolten osallistuminen tällaisiin uudelleen järjestelyihin. Tämä on erittäin tärkeää ennen kuin globalisaatiorahasto otetaan mukaan. Sitten meillä on erilaisia varainsiirtovälineitä. Mainitsen tässä vain sosiaaliohjelman, varainsiirtososiaaliohjelman. Meille on tärkeää, että globalisaatiorahastossa yhdistetään erilaisia tukitoimenpiteitä ja globalisaatiorahasto, siksi sanon, että tämä on ikään kuin sokerina pohjalla. Se tarjoaa meille mahdollisuuden mm, parantaa erilaisia toimenpiteitä, pystymme ajallisesti pidentämään näitä toimenpiteitä ja pystymme myöskin kehittämään uudenlaisia lähestymistapoja kohdentaaksemme niitä tiettyihin kohderyhmiin. Eli tässä on kyse hyvin intensiivisestä koulutuksesta. On henkilöitä, jotka on täysin koulutettu uudestaan, jotka aloittaneet jotain aivan muuta. Sitten on toisia henkilöitä, jotka sanovat, että haluavat palata koulun penkille. Oli toisia ihmisiä, jotka sanovat, että haluavat opiskella. Joten henkilöiden tilanne on hyvin erilainen ja toiset taas ovat uudelleenkoulutuksen jälkeen no, päässeet takaisin samalle alalle, joten globalisaatiorahasto Saksassa toimii tukena ja pystyy olemassa olevia toimenpiteitä pidentämään ajallisesti ja tällä tavoin lisää pätevöittämään ihmisiä. Globalisaatiorahastosta voi olla hyötyä siis vähän koulutettujen kohdalla, myöskin vanhempien työntekijöiden kohdalla, näin väliaikaisarviointikin osoitti. Täytäntöönpano jäsenvaltioissa on ollut hyvin erilaista ja kokonaisuudessaan on sanottava, että kaikissa hankkeissa Euroopan laajuisesti meillä on vain 11 prosentin integraatioaste ja tämä on asia, jota on pohdittava uudistetussa globalisaatiorahastossa, tätä prosenttiosuutta on nostettava. 11 prosenttia on tietenkin pettymystä aiheuttava luke, mutta tärkeää tässä on myös kansallista sen työmarkkinapolitiikan osuus. Ja kansallinen työmarkkinapolitiikka on eri jäsenvaltioissa hyvin erilaista, mitä tulee työntekijöiden aktivoimiseen ja aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan. Erilaista eri maissa on myöskin työmarkkinaosapuolten mukaan ottaminen. Saksassa olemme siinä hyvin edistyksellisiä, se on keskeinen osa meidän globalisaatiorahastotoimenpiteitämme. Eli ähm, jäsenvaltioiden on, jos he haluavat globalisaatiorahastokysymyksiä kehittää eteenpäin, pohtia myös sitä, miten kehittävät omaa työmarkkinapolitiikkaansa niin, että globalisaatiorahasto on paremmin yhteydessä kansalliseen työmarkkinapolitiikkaan. Eräs asia, jota haluaisimme kritisoida, on se, että globalisaatiorahastohan on oikeastaan tarkoitettu välineeksi kriisiin puuttumiseen. Ja meidän mielestämme tämä hakumenettelyn pituus 9-11 kuukauteen on erittäin pitkä. Se on liian pitkä tällaista asiaa varten. Jos me emme yritystasolla pääsisi yhteisymmärrykseen työmarkkinaosapuolten kanssa, niin sitten Saksa ei varmaan olisi niin monta hakemusta jättänyt. Tämä määräaika on yksinkertaisesti liian pitkä ja meidän on katsottava sitä, miten näitä hakuaikoja voitaisiin lyhentää. Tämä koskee varmaan kaikkia jäsenvaltioita. Globalisaatiorahasto on Saksassa ikään kuin todella sokerina pohjalla, mutta kun katsotaan kaikkia näitä työmarkkinaa, toimenpiteitä, joita meillä on, niin se ei ole ehkä vält- välttämätön Saksalle. Ja nyt menen komission ehdotuksiin ja minun mielestäni siellä on suuri virhe tehty, ajatusvirhe. Ajatusvirhe on siinä, että ajateltaan, että globalisaatiorahaston määrärahoja on käyttö vain 10-15 prosenttisesti. Jos on tällainen väline ja huomaa, että määrärahoja ei ole käytetty, niin sitten on pohdittava rakenteellisesti, mistä nämä ongelmat ovat, miksi näitä määrärahoja ei käytetä. Ja meidän mielestämme komissio tässä tekee hyvin vakavan päätöksen, väärän, päätöksen menee väärään suuntaan. Se yrittää yrittää laajentaa eh, niiden henkilöiden määrää, jotka voivat hyötyä globalisaatiorahastosta. Ja jos sitten huomaan, että eh, määrärahoista viisi kuudesosaa pitäisi mennä maatalouteen, niin sitten haluan, voinkin sanoa, että tulevaisuudessa tämän valiokunnan ei tarvitse tätä asiaa enää käsitellä, vaan tulevaisuudessa varmaan maatalousvaliokunnan. Jos tätä tietä kuljetaan, niin sitten eh, tästä hyvästä työmarkkinapoliittisesta välineestä tulee absurdi. Siellä ei ole sitten pelkästään maanviljelijät mukana, vaan myöskin itsenäiset ammatinharjoittajat. Ja kuudes osa määrärahoista jää oikeastaan nykyisiin toimenpiteisiin ja siksipä EGF e tällaisena kriisin välineenä ei enää ole oikeastaan tunnistettavissa maatalouden saralla voidaan tietenkin sanoa, että hyvä on erilaisten vapakauppasopimusten kautta maatalous on joutunut suuremman taakan kohteeksi, mutta sitten pitää sanoa, että tämä on maatalousväline ja panna se maatalouspolitiikan yhteyteen eikä kutsua sitä työmarkkinapoliittiseksi välineeksi tässä. Tämä väline vesitetään täysin. Sitten toinen asia tässä uudessa asetuksessa on se, että kriisi on määritelty hyvin epäselvästi, niin epäselvästi, että globalisaatiorahaston soveltamisala laajentuu valtaisasti, vesittyy eikä enää ole konkreettinen. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi Saksa neuvoston keskusteluissa muun muassa sanoo, että tällaista globalisaatiorahastoa me emme halua. Kiitoksia merci. Ja. Kiitoksia. Entä on yksi kohta, jota olette käsitellyt. Ehkä olisi hyvä, jos voisitte vastata siihen. Se koskee tuon kriisimekanismin pidennystä tämänhetkisessä säännöksessä. Esittelemmehän aloitti tästä kohdassa. Euroopan parlamentti hyvin voimakkaasti otti kantaa sen puolesta. Minusta olisi hyvä, jos voisitte palata siihen. Mutta annan teille myöhemmin puheenvuoron, jotta voitte vastata sitten kaikkiin kysymyksiin kerralla. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron? Bauer. Edustaja Bauer. Monsieur Dardenne. Monsieur Serkas. Madame Pérez. Et la rapportrice. Ja esittelen sitten puhujan jälkeen. Aloitetaan edustaja Baudista. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül érdekesek voltak a, a prezentációk is. Kiitoksia näistä esityksistä. Ne olivat erittäin mielenkiintoisia. Kiitoksia tästä. Minulla olisi kolme lyhyttä kysymystä esittää yrityksen pitäjille. Nimittäin kyse on yhteisrahoituksesta. Mitä kokemuksia teillä on yhteisrahoituksesta? Millaisia välineitä ja mitä lähteitä pystytte käyttämään yhteisrahoitusta varten? Toinen kysymys liittyy maatalouteen. Siinäkin olen sitä mieltä, että meidän on katsottava tarkkaan, kuinka paljon määrärahoja menee maatalouteen. Minun mielestäni ei ole välttämättä oikein, että tästä rahastosta tuettaisiin myös maanviljelijöitä. Sitten kolmas kysymys. Viimeisessä esityksessä kuulimme, että sosiaalirahasto ja globalisaatiorahasto pitäisi harmonisoida, millaisia mahdollisuuksia puhuja näkee tähän. Edustaja Linkevichutte ja sen jälkeen edustaja Darden. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. On ollut erittäin hyvä kuulla jäsenvaltioiden kokemuksista, kun ne ovat hyödyntäneet globalisaatiorahastoa. Niiden ehdotukset ovat myös kovin hyödyllisiä sitten, kun tarkastellaan tulevia ehdotuksia. Näin no niin, alkuun haluaisin korostaa sitä, että globalisaation rahasto on kyennyt käyttämään 15 prosenttia sille myönnetystä varoista. Tämä on erittäin vakava merkki, mikä näyttää, että, jos, että tiettyjä sääntöjä täytyy muuttaa. Ja jäsenvaltiot ovat erittäin tehokkaasti hyödyntäneet tätä tukea tietyillä toimialoilla. Kun päätämme siitä, että globalisaatiorahastoa tarvitaan, ettekö ole sitä mieltä, että 500 työntekijän kynnysarvo ei ole hyvä mittari, varsinkin kun katsotaan suurempia jäsenvaltioita? Meidän täytyy löytää tapoja, joilla voimme auttaa ihmisiä, jotka joutuvat irtisanotuiksi. Toiseksi nähdään, että globalisaation rahastolla on riittävästi voimavaroja ja maatalous ottaa sitä suurimman osan. Ehkäpä tuota prosenttiosuutta voitaisiin nostaa 65 vaikkapa 75. Ja kolmas kysymykseni liittyy siihen, että nyt on uusi vaatimus, että vähintään 50 prosenttia henkilöistä pitää uudelleen työllistää vuoden aikana. Me emme tiedä, minkälainen tällainen pysyvä työpaikka on, onko se määrittelemätön ajanjakso vai täällä on sanottu 12 kuukauden kuluessa. Sinä aikana voi olla erilaisia uranäkymiä. Miksi koulutusta ei voida sisällyttää tähän Aikarajan. Ja vielä yksi kysymys, joka liittyy maatalouteen. Tässä oli oikeastaan aika montakin kysymystä siitä, miksi maatalous haluttaisiin tähän sisällyttää. Jos se halutaan ottaa mukaan, niin sen täytyy sitten pelata näiden samojen pelisääntöjen turvin. Jos monet henkilöt irtisanotaan tietyllä toimialalla, niin silloin he voisivat hyödyntää näitä varoja – mutta sitten saattaisi taas olla, että se kuuluu ylipäätään meidän valiokuntamme toimivaltaan. Ja sitten seuraavana Darden. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia asiantuntijoille eh, esityksistänne. Ähm, olisin taipuvainen sanomaan, että nämä esitykset kyllä miellyttivät minua. Ne varmasti vahvistavat meidän asemiamme ja meidän laa kantojamme. Eli tarvitaan todisteita riittävältä määrältä käyttäjiä, jo on hyvä, että monet työntekijät ovat löytäneet uuden työpaikan hyötyneet tästä. Sen perusteella, mitä kuulin, minusta vaikuttaisi aika selvältä, että tämä kriisikriteeri on edelleenkin hyödyllinen – Nämä molemmat käsitellyt asiathan liittyvät myös kriisiin. Haluaisin myös sanoa pari sanaa työmarkkinaosapuolten osallistumisesta. Haluaisin tietää tästä siitä, onko, onko työmarkkinaosapuolet otettu huomioon myös uudessa asetuksessa. Myös yhteisrahoitus tässä uudessa asetuksessa on ihan ok, mutta siitä olen yhtä mieltä, että maan viljelijöiden sisällyttäminen uuteen, tähän sovellusalaan ei välttämättä ole hyvä asia. Kyllä näitä, tätä asiaa täytyy vielä selventää. Emmehän me tänään tästä asiasta keskustele, mutta kyllä meidän täytyy tätä asiaa selventää samoin kuin eri mm, valiokuntien toimivaltoja tässä kysymyksessä. Ehkäpä myös maatalousvaliokunnalla voi olla sanansa sanottavanaan tästä asiasta. Niin, ja huomasin myös, että käsi, hakemusten käsittelyaikoja tulisi vähentää. Se kävi ilmi teidän puheenvuoroistanne aika selvästi irtisanomisajan ja sosiaalirahaston intervention välisen, välistä aikaa tulisi lyhentää. Ja sitten pääkysymykseni, mikä on teidän ehdotuksenne, miten tätä aikarajaa voitaisiin lyhentää? Ja sitten ihan loppuun vielä toinen kysymys. Tämä liittyy saksalaisen asiantuntijamme esitykseen. Minua kiinnosti kovasti ja teidän puheenne ja olin yhtä mieltä teidän kanssanne, mutta olin vähän yllättynyt siitä, kun sanoitte, että olin hiukan yllättynyt siitä, Olin aika yllättynyt siitä, mitä sanoitte aivan lopuksi ähm, valiokunnan päätösvaltaisuudesta. Gracias, señora presidenta. Quiero también agradecer a los tres expertos porque... Niin, minäkin haluaisin kiittää puolestani näitä kolmea asiantuntijaa, jotka ovat tänne tulleet paikalle tänään. Siitä syystä, että heidän esityksistään on hyötyä, kun pyrimme jatkamaan työtämme seuraavien viikkojen aikana. Minulla on kysymyksiä Espanjan ja Saksan asiantuntijoille. Ehkäpä kysymysten niin perusteella he voivat kertoa lisää tietyistä asioista, joita pidän erityisen tärkeänä. Saksassa asiantuntija totesi, että globalisaatiorahastosta on ollut kovasti hyötyä ja että se nivoutuu yhteen muiden kansallisten politiikan alojen kanssa, joiden tavoitteena on öö, saada aikaiseksi uudelleenjärjestöjä, jotka liittyvät kriisiin asiantuntija sanoi, että tämä on juuri yksi niistä syistä, miksi se on ollut niin tehokasta. Haluaisin tietää, mitkä nämä ehdot ovat ja millä tavalla siis ne nivoutuvat yhteen kansallisen politiikan kanssa. Ja espanjalaista, espanjalaista edustajaa haluaisin kiittää kovasti työstä Barcelonassa. Oli hienoa käydä siellä paikalla nähdä, miten sitoutunut Espanja on riippumatta tästä hirvittävästä kriisistä ja miten se pyrkii auttamaan työntekijöitä. Haluaisin, että hän kertoisi maataloudesta yksityiskohtaisemmin. En ole kuullut vielä kenenkään puoltavan komission kantaa, eli että viisi kuudesosaa pitäisi suunnata maanviljelijöille. Espanjahan on se maa, joka saa toiseksi eniten rahaa ja on yksi niistä maista, joka on aivan tämän kriisin etunenässä siihen se on erityisesti kohdistunut ja tietysti siihen on vaikuttanut myös voimakkaasti se, että maatalousmarkkinat on avattu ja tullit on poistettu. Haluaisin tietää Tortuerolta, että jos nämä rahat alkoitaisiin maatalousministeriölle, niin mitä käytännössä tapahtuisi? Tiedän, että joudutaan tässä vähän hankalaan tilanteeseen, kun kerrotte, mitä näille rahoille tapahtuisi. Puheenjohtaja. Niin, Haluaisin ottaa esille kaksi kolme kohtaa vielä. Husman totesi, että yhdeksän kuukautta on liian pitkä aika. No mitä te sitten haluaisitte ajaksi? Ja onko, ovatko kaksi muuta edustajaa samaa mieltä, että tätä määräaikaa muutettaisiin? Ja täytäntöönpanomääräajasta edelleen. kun kysymys on rahojen käyttöönotosta, niin Makiviciene, joka täällä on paikalla, asiantuntijana totesi, että että sosiaalirahaston kohdalla tämä oli parempi Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi määritellä jonkunnäköinen ikäraja sille, kuka saa hyödyntää rahastoa, sillä rahaston hengenmukaistahan on se, että mahdollistetaan näiden irtisanottujen työntekijöiden uudelleen työllistyminen niin, että he voivat hyödyntää tällaista siirtymäkautta. Olen nähnyt, että kun kysymys on miltä eläkkeelle siirtyvistä työntekijöistä, niin heitäkin on tuettu. Mutta heillä ei tietysti ole mitään suuria mahdollisuuksia päästä uudelleen töihin työmarkkinoille. Pitäisikö siis ottaa käyttöön työ, eläke, anteeksi, ikäraja ja minkälainen se olisi tässä tapauksessa? Sitten lisäkysymys tämän rahaston käytöstä. Meillä on tällainen alue, johon, tai suuri yritys, johon nämä ongelmat ovat kohdistuneet. Näin esimerkiksi on tilanne Saksassa Nokian kohdalla. Hyvin usein on sellainen vaikutelma, että kun rahastoa käytetään tämän tyyppisessä tapauksessa, yhden tietyn yrityksen tapauksessa, niin itse asiassa vaikuttaa siltä, että tämän koko rahaston tarkoituksena on tukea yritystä, joka on yhtäkkiä siirtänyt toimintansa jonnekin muualle. Oletteko sitä mieltä, että näin voidaan tehdä vai pitäisikö asettaa tähän jotain ehtoja? Kun meillä on edessä monikansainen yritys, niin minun uskoakseni kun globaalisaatiorahaston säännöksen pitäisi soveltaa, mutta että meidän täytyisi myös vaatia monikansallista yritystä maksamaan itse myös näistä menettelyistä. Tukisitteko tämän tyyppistä lähestymistapaa? Kolmas kysymyssarja koskee eh, juuri sitä, mitä voidaan oppia esimerkiksi Euroopan valuuttarahastosta saatuja kokemuksia. Oletteko huomannut kentällä jotain muutoksia? Oletteko sitä mieltä, että näistä tilanneista voidaan oppia ja katsoa, millä tavalla, millä tavalla sosiaalirahasto on toiminut? Ja sitten kun tarkastellaan lainsäädäntöä ja sen sisältämiä säädöksiä, niin jos halutaan nivouttaa paremmin nämä olemassa olevat säännökset, jotka kohdistuvat työntekijöihin ja heidän auttamisensa irtisanomistilanteessa, ja mikroluototussäännöksiä, joita meillä on olemassa niille, jotka haluavat esimerkiksi luoda yrityksen. Millä tavalla nämä sopivat yhteen? Thank you, madam, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia myös näille kolmelle asiantuntijalle. Se, mitä sanoitte, oli minusta hyvin kiintoisaa. Useita kysymyksiä. Ensinnäkin kollega, espanjalainen kollega Carlos. Ähm, niin, oli kiintoisaa kuulla, että viisi tointa johtui globalisaatiosta ja 13 taas äh, kriisistä. Eli tämä kyllä antaa hiukan kuvaa siitä, että kyllä tämä kriisipoikkeus on jatkamisen arvoinen asia. Niin ikään espanjalaiselle kollegalle. Te sanoitte, että haluaisitte, että tätä kriisipoikkeusta jatkettaisiin ja puhuitte 65 prosentin yhteisrahoituksesta mutta kyllähän se on saatavilla myös uudessakin asetuksessa, jos kyse on konvergenssialueesta, ja näinhän Espanjassa varmasti on. Te puhuitte myös työntekijöiden lukumäärästä, joihin rahastoa sovelletaan. Eikö teidän mielestänne artikla 4.2 ole riittävän joustava? Siinähän sanotaan, että pienet työmarkkinat poikkeustilanteissa, etc. Kun taas tämä voidaan tehdä poikkeus 500 lukumäärän silloin, kun tyy, irtisanomisilla on vakava vaikutus paikallisen talouden, paikalliseen talouteen ja sen työllisyystilanteeseen. Eikö tämä teistä ole riittävän joustavaa? Haluatteko enemmän joustavuutta? Ja sitten kysymys, olet, Oletteko te aloittaneet toimet välittömästi, kun olette tehneet anomuksen globalisaatiorahastoon, vai odotitteko, että raha tuli? Sitten Liettuan kollegalle. Sanoitte, että oli eroja eri tilanteissa. Mitkä ovat teidän mielestänne ne pääseikat, jotka vaikuttivat erilaisiin tuloksiin? Toiseksi, Haluaisin tietää, että aloitteko, aloititteko tekin toimet välittömästi. Tehän sanoitte, että sosiaalirahaston rahat olisivat paremmin käytettävissä. Käytittekö te eri rahastojen yhdistelmää voidaksenne auttaa irtisanottuja työntekijöitä ja uskoakseni, niin otaksun, että yhteisrahoitusosuus sosiaalirahastossa on suurempi kuin globalisaatiorahastossa. Onko se teidän mielestänne tärkeää? Puhuitte myös sovellusalan laajentamisesta ja kyseenalaistitte sen, tulisiko maanviljelijät sisällyttää ja liittyykö siihen jonkinlaista sorsimista, diskriminaatiota. Ja sitten ihan lopuksi oli mukava kuulla, että Saksassa oli saatu aikaan erinomaisia tuloksia. Oli mukava kuulla se. Ja te puhuitte myös tästä ajoituksesta, aikarajojen eh, lyhentämistarpeesta, katsotaan mitä voidaan tehdä, mutta sanoitte, että komissio eh, tekee väärin laajentaessaan soveltamisalan maanviljelijöihin. Ja kaikilta kolmelta kysyn, yksi, tulisiko maanviljelijät sisällyttää? Kaksi, jos heidät sisällytetään, tulisiko se tehdä samalta pohjalta kuin kaikki muutkin työntekijät vai eri pohjalta? Ja jos eri pohjalta, niin tulisiko komission päättää kriteereistä ja käyttää delegoituja säädöksiä. Ja lopuksi te kaikki jo kommentoitte määriä, mm, kommentoikaa niitäkin vielä. Ja sitten ihan lopuksi Saksan kollega puhui kriisistä ja siitä, että uudessa asetuksessa kriteerit määriteltiin liian väljästi. Haluaisin tietää, mitä olisitte mieltä jos näitä kriteereitä tiukennettaisiin. Puhun tuossa artiklasta 2b. Komissiohan puhuu siitä, että irtisanotut, puhutaan irtisanotuista työntekijöistä johtuen kriisistä, jota ei voitu ennakoida ja jolla oli merkittäviä vaikutuksia paikalliseen talouteen. Tämähän voihan käydä niinkin, että vaikkapa vakava tulva vaikuttaa yrityksen toimintaan tai tuhkapilvi estää lentoyhtiön toiminnan. Eli miten tämä kriisin määritelmä, miten sitä tulisi tiukentaa? Kiitos. Alors voilà, je suis sûr que nos trois experts No niin, varmasti kolme asiantuntijaa ovat kirjoittaneet ylös kaikki kysymykset ja viidessä minuutissa kykenet vastaamaan niihin kaikkiin. Ehdotan, että käymme samassa järjestyksessä tätä läpi ja näin aloitamme Makevicienestä aloitetaan. E, Kiitoksia. E, tässä oli valtaisa määrä kysymyksiä. Yritän keskittyä pääkysymyksiin. En varmaan pysty vastaamaan kaikkiin. 65 prosenttia yhteisrahoitusta on paljon parempi kuin 50 prosenttia Liettualle. 85 prosenttia äh, sosiaalirahaston kohdalla on vielä parempi kuin 65 globalisaatiorahaston kohdalla. Äh, parlamentin jäsen aivan oikein sanoi, että nyt Liettua saa äh, rahoitusta sosiaalirahastosta 25 prosentin yhteisrahoituksella. Joten tämä on hyvä asia Liettua käytti interventiotoimenpiteitä heti eh, laajennusvaiheessa, koska käytimme rahoitusta työllisyysrahastosta, joka tulee kansallisesta budjettista ilman noita määrärahoja emme pysty käynnistämään hankkeita, joten me yritämme yhdistää erilaisia rahoituslähteitä. Yritämme yhdistää sosiaalirahastoa ja työllisyysrahastoa. Mitä voitaisiin tehdä tilanteen parantamiseksi ja kuinka tätä aikaa rajaa voidaan lyhentää. Ymmärrän, että tämä vie aikaa jo paljon tuossa, kun me yritämme arvioida hankkeita, mutta kolme kuukautta olisi täydellinen skenaario. Tiedän, että tämä aikaraja on varsin vaikea saavuttaa. Jos minä saisin päättää, niin yrittäisin tässä nyt vain arvioida niitä ongelmia, joita meillä on ollut. Alakohtaisten ohjelmissa emme voi ottaa mukaan muita yrityksiä, jotka eivät kuulu tähän alaan. Ne eivät ole mukana listassa yrityksistä, jotka kuuluvat tähän alaan. Jos me voisimme säästää määrärahoja, jos voisimme ottaa mukaan yrityksiä, jotka eivät kuulu samalle alalle, se lisäisi joustavuutta. Saksalainen kollegani aivan oikein sanoi, että me emme oikein keskity ongelmien ratkaisemiseen, emmekä yritä olla, pysty olemaan riittävän tarkkoja. Nyt sitten puhun tästä luvusta neljä tästä 500 kynnyksestä. Nykyinen asetus ja tuleva asetus asettaa mahdollisuuden jättää hakemus, kun on kyse alhaisemmasta määrästä työntekijöistä, mutta kun puhumme äm, irtisanomista, niin 500 työntekijää Liettualle. Meidän täytyy pitää sitä kiinni ja se on se kynnys, mutta kynnys on liian korkea Liettualle, koska meillä on noin 1,2 prosenttia yrityksistä sellaisia, jotka ylipäätänsä työllistävät yli 500 työntekijää, joten tämä on valtaisa ongelma maallemme. Sitten maataloudesta. En varmaan voikaan sanoa mitään uutta siitä. Puhuin siitä alustuksessani. miksi maanviljelijät menettävät työpaikkaansa, kriisit, yllättävät kriisit, jotain muuta. Eh, kaikki rekisteröityisivät työnhakijoiksi ja menettelyjen mukaan heitä kohdattaisiin irtisanomisiin, he saisivat sosiaaliturvaa ja eh, saisivat kaikkia sosiaaliturvan etuja, jotka laki heille suo, joten Lieton mukaan ei ole järkevää, että on joku toinen irtisanottujen maanviljelijöiden ryhmä. Toivottavasti vastasin kaikkiin kysymyksiin. Jos unohdin jonkun kysymyksen, niin muistuttakaa minua siitä. Kiitoksia. Kiitoksia. Carlos Tortuero, Martin. Muchas gracias. Eh, voy a intentar también contestar. Kiitoksia. Pyrin vastaamaan suurimpaan osan kysymyksistä. Täällä on ollut valtavasti kysymyksiä. Ensinnäkin viitattiin rahoitukseen. Espanjassa nämä rahoituslähteet tulevat autonomisten yhteisöjen rahoitusjärjestelmän kautta, joten se on järjestetty sopimuksen avulla, joka on solmittu tuon hallinnointiviranomaisen kanssa, eli eurooppalainen hallinnointiviranomainen, joka näitä rahastoja hallinnoi. Ja sitten ne, jotka vastaavat työllisyyspolitiikasta autonomisissa yhteisöissä ja joissain tapauksissa – taloudelliset johtajat, jotka vastaavat talouspolitiikasta. Eli tässä on alueellinen rahoituslähde. Rahoitus ei tule valtion budjetista Espanjassa. No yleisimmistä kohdista, jotka on otettu esille, millä tavalla ESF ja sosiaali, millä tahansa sosiaalirahasto ja globalisaatiorahasto sopeutuvat yhteen. No ne selkeästi täydentävät toisiaan. Sosiaalirahasto kuuluu rakennepolitiikan piiriin ja se vaikuttaa miltei kaikkiin EU-ssa. Kaikkiin, jotka haluavat parantaa tilannettaan koulutuksena niin edelleen avulla. Ja kansallisella puolella Euroopassa on strategioita monivuotisen puitteiston sisällä ja sitten tavoitteet muuttuvat, kun yhteen tavoitteeseen päästään, niin yritetään sitten päästä taas seuraavaan. Globalisaation rahasto taas on aivan toisenlainen. Se on tällainen toimintaperusteinen lyhyen aikavälin välittömän reagoinnin rahasto, jonka avulla voidaan lieventää todella äh, paha ongelma, joka syntyy tiettynä aikana. Ja jonka seurauksena suuri osa työntekijöistä menettää työpaikkansa. Tässä mielessä nämä kaksi rahastoa toimivat omilla osa-alueillaan, mutta samalla täydentävät toinen toisiaan. Espanjan kokemus kun tarkastellaan että tukea, on saatu globalisaatiorahastosta, mitä voidaan käyttää, niin tämä määrä on liian pitkä, että voisimme hyödyntää rahastoja. se aika, joka kuluu hakemuksen esittämisestä, sen hyväksymiseen, kaikki vaadittu hallinnointi, joka siinä välissä on, merkitsee sitä, että ohjelmat voivat menettää tämän välittömyytensä, tämän nopean reagointinsa, joka nimenomaan pitäisi olla tämän rahaston tavoitteena. Joissain tapauksissa silloin alueelliset hallinnot voivat ennakoida ohjelmia. Joskus näitä tapahtuu Euroopan sosiaalirahaston avulla tai operatiivisen alueellisen ohjelman avulla, sillä jokaisella alueella on tällainen operatiivinen ohjelma Espanjassa. Eli siellä hyödyntää silloin autonomisen yhteisön budjettia. Mutta on tärkeää, että sitten kun raha globalisaatiorahastosta tulee, niin se voidaan lisätä olemassa oleviin hankkeisiin. Jos tukea kuitenkaan tulee, niin nuo räätälöidyt hankkeet, jossa eri tahot ovat mukana, jos tuo tuki ei saavu näissä tapauksissa, niin silloin hanketta ei voida käynnistää. Eikä ole mahdollista työllistää uudelleen työntekijöitä. No kun puhutaan yhteisrahoitustasoista, niin meidän näkemyksemme on se, että tämänhetkinen jumituminen, joka johtaa siihen, että meidän pitää palata 50 prosentin tasoon, on sellainen, että me emme voi sitä hyödyntää, koska se on askel taaksepäin. Minusta siinä ei ole mitään järkeä jos on sellainen rahasto, jossa vielä on varoja. Ja tällä hetkellä rahoituskriisi ja talouskriisi on erittäin paha. viisi prosenttia, 75-80 prosenttia, sitäkin on mainittu, mutta näissä yhteyksissä mikä hyvänsä lisäys yhteisön rahoituksessa voi johtaa huomattavan paljon parempiin tuloksiin. Sitten kun puhutaan työntekijöiden määrästä, niin meillä on 500 työntekijää, voitaisiin sanoa 300kin. Taloutemme nojaa erittäin pieniin yrityksiin. Meillä on valtava määrä näitä pienyrityksiä. Eli tietysti tätä rahoitusta voidaan käyttää enemmän, jos meillä on paljon irrisanottuja. Haluaisin vastata tässä Alejandro Serkasille, maamiehelleni, ja kiittää häntä näistä erittäin kauniista sanoista vierailustanne Espanjaan silloin, kun Euroopan parlamentti kävi luonamme, mutta haluaisin sanoa teille jotain maataloudesta – Me emme ymmärrä, miksi maatalous sisältyy globalisaatiorahastoon. Meidän mielestämme se on siellä väärässä paikassa. Maatalouspolitiikalla on omat varansa, oma kulttuurinsa, omat perinteensä ja omat tavoitteensa. Ja erityiset tehtävät, joten en nyt näe oikein, miten tällainen suuri osa globalisaatiorahastosta voitaisiin suunnata maatalouteen. Se on paljon laajemmalla mittakaavalla toteutettava asia ja meidän mielestämme se vääristää niitä tavoitteita, joita globalisaatiorahastolla on. Ehkäpä meillä pitäisi olla erityinen rahasto maataloutta varten. Mutta me emme siis tue tätä. Emme tue sitä, että maatalous sisällytetään rahastoon. Keskeytys. Parole, donc si vous voulez encore euh, une phrase pour dire le message. Yksi lause vielä, jos haluatte sanoa tämän ydinviestin. Meillä on niin vähän aikaa. El Fondo de Adaptación a la Globalización es un fondo importantísimo ¿eh? para ayudar. Globalización Globalisaatiorahasto on erittäin tärkeä rahasto joka voi auttaa ihmisiä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa joko irtisanomisissa. Se täytyy siis säilyttää. Ja täytyy tehdä mahdolliseksi se, että parannetaan hallinnointia ja tehokkuutta mahdollisimman pitkälle. Samalla meidän täytyy saada aikaiseksi alueellisten sidosryhmien ja osallistujien parempi osallistuminen tähän ohjelmaan. Tietysti tarvitsemme myös toimielinten tuen. Kiitoksia edustaja Husman. im Schnelldurchlauf. No niin, ihan nopeasti. Äh, ikäraja. Minä henkilökohtaisesti pidän sitä Euroopan väestörakenteen kehityksen äh, muistaen huonona ajatuksena. Pitää, minun mielestäni tämä ei sovi siihen kuvaan, jota Euroopassa nyt olemme luomassa kysymys määräajasta, eh, hakumääräajasta. Meidän mielestämme kuusi kuukautta voisi olla ihan realistinen kysymys toiminnan siirtämisestä, josta te, Rova Peres, puhuitte esimerkiksi Nokian suhteen. Julkisessa keskustelussa tämä näyttää siltä, mutta meillä Saksassa tämä toimii täysin eri tavoin. Saksassa esimerkiksi yritystasolla työmarkkinaosapuolet keskustelevat tilanteesta, esimerkiksi irtisanomisten määrästä, ja sitten vasta globalisaatiorahasto puuttuu asiaan. Ei ole niin, kuten vaikka tietyt yritykset näkevät asian toisin, että me otamme heti yhteyttä yritykseen, me sanomme, mielenkiintoista, teillä on kriisi, mutta ensin sovitte työmarkkinaosapuolten kesken tästä ja sitten me katsomme, miten me toimenpiteinemme globalisaatiorahastosta ja kansallisen työmarkkinapolitiikan kautta voimme teitä auttaa. Saksan työllisyys- ja sosiaaliministeriö on vastuussa hakemusten jättämisestä ja hankkeiden toteuttamisesta. Meillä on sopimus Saksan, Saksan työtoimistojen kanssa siitä, ja se sitten ryhtyy toimenpiteisiin, mitä tulee konkreettisiin hankkeisiin. E, julkisuudessa ajatellaan, että yritykset tulevat meidän pakelemme ja katsovat etukäteen, että mitä määrärahoja on käytössä, miten niitä voidaan käyttää niin, että yritys voisi erottaa vielä enemmän ihmisiä, mutta mm, me toimimme tätä vastaan. Se aiheuttaa talouselämässä vähän ärtymystä, mutta näin olemme tehneet jo seitsemän vuoden ajan. Mitä voidaan sitten sosiaalirahastosta oppia ja voisiko sosiaalirahasto yhdistyä globalisaatiorahastoon asia, josta keskustelemme komission kanssa. Se, mitä sosiaalirahastosta voimme oppia, on parempi keskittyminen ja tarkkuus välineiden käytössä. Myöskin tämä konkreettinen kysymys, mitä lisäarvoa tämä väline tuottaa. Johtaako se konkreettisesti toivottuun tulokseen. Me osaltamme, mitä tulee uuteen globalisaatiorahaston asetukseen, että pidetään kiinni tästä työmarkkinaorientoitumisesta eikä vesitetä sitä sosiaalirahastossa tehdään juuri päinvastoin. Siellä yritetään keskittää välineitä, äh, keskittää niitä enemmän työmarkkinoille ja kohderyhmiin, ja globalisaatiorahaston tulisi äh, modernisoitua, kuten sosiaalirahastoa, eikä mennä yksi kaksi askelta taaksepäin. Sitten yhteisrahoitusaste Saksassa. Tämä tulee pääasiallisesti siirtyistä määrärahoista meillä ei ole omaa budjettia ja pystymme globalisaatiorahaston kautta paremmin eh, hoitamaan näitä hankkeita. Sitten tämä globalisaatiorahaston poistaminen, jos katsotte tätä historiallisesti, Saksa 2006-2007 jo vastusti globalisaatiorahastoa. Neuvostossa myös hylättiin tämä interventioväline ja nyt jos katsotaan hetkistä tilannetta, niin neuvostossa Saksa tulee jälleen ja tulen tämän sanomaan tässä nyt ihan suoraan, tulee hylkäämään jälleen kerran globalisaatiorahaston myös tässä uudessa operatiivisessa muodossaan. Tämä on Saksan kanta. Merci, c'est quand même, euh, enfin, permettez-moi une surprise. Niin, Sallikapas meille yllätys. Te osoitatte, että valuuttarahasto hyödyntää kaikkein parhaiten Saksassa – ja ilmeisesti me olemme saaneet oppia paljonkin siitä, miten sitä on hyödynnetty kaikkein parhaalla mahdollisella tavalla. Tätä rahastoa Saksassa. Eli mutta haluan kuitenkin osoittaa, että olen erittäin yllättynyt tästä kannasta. ja siitä, että se on todellakin osoittautunut tehokkaaksi välineeksi taistella kriisiä vastaan. Niin, pari minuuttia. Pari minuuttia vain. Niin, viimeinen puhuja puhui eh, siis Saksan hallituksen kannoista ja sanoi, että eivät hyväksy eh, tätä eh, kriisimääritelmää eivätkä maanviljelijäkysymystä. Onko muitakin ongelmia vai ovatko nämä vain ne ainoat tärkeät? Merci de donner notre plus précis. Niin, kiitoksia siitä, että tarkensitte hieman. Ymmärsin hänen puheenvuorostaan, että nimenomaan tämä oli Saksan kannan mukainen ihan tästä globalisaatiorahaston alusta lähtien. Mutta tietysti oli hyvä, että tarkensitte tätä. Edustaja Fuuseman, olkaa hyvä. Also ich könnte jetzt was zum No, ehkä tästä kriisimääritelmästä voisi vähän jotain sanoa. Puhuin kahdesta asiasta, jotka ovat varmasti tärkeitä, mutta minä itse uskon, että jos parlamentti täällä tekisi kor- korjaustoimenpiteitä, mitä tulee maatalouteen ja mitä tulee kriisimääritelmän, niin minun en usko, että tämä kuitenkaan muuttaa laisinkaan Saksan kantaa neuvostossa ja kyllä puheenjohtaja tässä aivan oikein näki, mikä on Saksan kanta, nimittäin selkeä ei globalisaatiorahastolle ja tämä minun on teille sanottava. Mais vous nous confirmez? Vous nous confirmez? No niin. Te vahvistitte sen, että Saksan kokemus on ollut erittäin myönteinen silloin, kun se on hyödyntänyt tämän rahaston kapasiteettia. ist eine etwas komische Situation für mich. Tämä on nyt vähän hassu tilanne minulle, koska minä olen vastuussa äh, globalisaatiorahastossa ja tietenkin kerroin teille, millaisia tuloksia olemme siitä saaneet. Äh, olen myös äh, osoittanut, että jos katsotte koko työmarkkina politiikkaa, niin se on ikään kuin sokerina pohjalla. Ja tällä tavoin voin osoittaa, että vaikka meillä ei sitä olisikaan, niin kansallisin toimenpitein, työmarkkinapoliittisiin toimenpiteisiin pystyisimme toimimaan. Tämä menestys on tietenkin sellaista, että se on myös kerrottu Saksan hallitukselle, mutta on tällainen enemmistön mielipide, joka ei tätä huomioi. Merci de ces précisions qui sont pour nous. Kiitoksia näistä tarkennuksista, jotka ovat meille tärkeitä. Edustaja Harkinen mietinnön seuraava vaihe. Sitten asiat ovat aivan avoinna siinä mielessä, että meidän ennen kuin vielä edes kykenemme lähettämään tämän mietinnön käännettäväksi, meidän täytyy neuvotella budjettivaliokunnan kanssa. Ei, ei, me budjetti katsoo vain lopputulosta vaan maatalousvaliokunnan kanssa halusin sanoa, katsoa se, millä tavalla me tämä työ järjestämme. Kiitämme teitä kovasti. Hyvät paikalle tulleet edustajat, on oikein mukava käydä näin rikasuttavaa keskustelua ja välittää näin selkeä viesti myös maatalouskysymyksistä. No sitten siirrytään kohtaan 14 ja annankin puheenvuoron edustaja Dardenille, jotta hän voi esitellä tarkistukset lausuntonsa, joka koskee en tähän, tätä rahoitusvakuutuksen osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltion talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamista euroalueella koskeva lausunto. Olkaapa hyvä. Merci, madame la présidente. En fait... Kiitoksia puheenjohtaja. Merci. Euh, donc, tout d'abord, signaler que de nombreux... Niin, ihan alkuun haluaisin sanoa, että aika monta tarkistusta tänne on esitetty enemmän tai vähemmän 90. Joten aika paljon on tehty alkuperäiseen mietintöön ja Kaiken kaikkiaan nämä tarkistukset voidaan, ne, ne voidaan ottaa ihan tyytyväisinä äh, mu, huomioon. Ne voidaan myös, niitä voidaan myös yhdistää kompromisseiksi ja ensi äh, viikolla ehdotankin eri varjoesittelijöille, että voisimme yhdistää näitä kompromisseiksi. Muutama kommentti kuitenkin nyt näistä tarkistuksista. Ensinnäkin toimivaltaisuus. Se puhuttaa. Eli mikä on meidän valiokuntamme toimivaltaisuus tiettyjen tarkistusten eh, suhteen, jotka minusta kyllä kuuluvat enemmän raha- ja talousasian valiokunnalle, erityisesti kun puhutaan uusista menettelyistä, mm, uusista, eh, esimerkiksi neuvoston eh, enemmistöäänestyksestä ja niin edespäin. Haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että toki meidän valiokuntamme voi lausua kantansa näihin tarkistuksiin, mutta kyllä vielä tästä kannattaisi keskustella, että onko, onko syytä näin tehdä. Ehkäpä meidän tulisi myös pohtia sitä, tulisiko meidän hylätä nämä tarkistukset. Tämä on ensimmäinen teema, josta voisimme keskustella. Toinen on seuraava ja se esiintyy monissa tarkistuksissa. Kyse on rakennerahastojen makrotaloudellisista e- ehdoista. Me voisimme, eh- yhdessä tarkistuksessa halutaan poistaa artikla 6 kohta A. Itse aion esittää ihan vastakkaisen tarkistuksen, eli sen sijaan, että tuet, siis siis kyllä en, ennen kaikkea pitäisi tukea vaikeuksissa olevaa maata ja käyttää jonkinlaisia solidaarisuus, erila- osoittaa solidaarisuutta tällaisia maita kohtaan, jotka, jotka tarvitsevat apua. Eli tästä on syytä varmasti vielä keskustella. Ja sitten ihan loppuun haluaisin tuoda esiin sen, että tietyt ryhmät näyttävät olevan sinnikkäästi eh, sitä mieltä, että haluavat eh, esittää tarkistuksia, joissa vain ähm, poistetaan tekstin kohtia. Äh, viittaan tässä sixpackiin, twopackiin ja muihin vastaaviin tarkistuksiin. Ähm, ehkä meillä on mahdollisuus vielä lausua kantamme näistä asioista ja myös 2020-strategiasta, ähm, yhteiskunnallisista työllisyystavoitteista ja kasvuun liittyvistä tavoitteista. Ehkä meidän tulisi näitä asioita korostaa tässä lausunnossa äh, enemmän. Tässä olivat näkemykseni tarkistuksista. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minullakin on kommentteja edustaja Dardenin kommentteihin. Yleisesti olen samaa mieltä siinä, mitä tässä on ehdotettu. Eli olen Dardenin kanssa samaa mieltä siinä, että tällainen two-pack voi olla hyödyllinen myös sen takia, että ne maat, jotka ovat todella ongelmissa, voivat parhaiten tätä, mitä menetelmiä ne käyttävät. Ja rakenteelliset uudistukset ovat tärkeitä jotta saadaan riittävästi investointeja markkinoille. Voin kannattaa useita tarkistuksia. Meidän täytyy kiinnittää huomio kasvuun ja työllisyyteen, mutta meidän täytyy toimia myös älykkäästi. Eli me emme vain saa paperille kirjoittaa näitä sanoja kasvu ja työllisyys ja yhteiskunnallinen, vaan täytyy saada aikaiseksi todellisia vaikutuksia ja lisäarvoa todellisessa maailmassa. Artikla 2, 28 ja siihen tarkistukset nämä työehtosopimukset ja oikeudet käyttää esimerkiksi lakko-oikeuksia, niin kaikki ovat varmasti tässä aivan samaa mieltä. Mutta aion sitä tässä suhteessa tarkistuksen vielä ja toivottavasti esittelijä voi sen hyväksyä ja ottaa sen huomioon. Lisäksi olen vakuuttunut siitä, että jos me saamme aikaiseksi lisää kasvua ja työpaikkoja Euroopan unionissa, niin me tarvitsemme myös eurooppalaisessa hallinnossa rakenteellisia uudistuksia. Ja esittelijä viittasikin jo tähän, mutta ei ehkä riittävästi. Meidän täytyisi puhua myös siitä, että tästä valiokunnasta tulisi viesti sen suhteen, miten eurooppalaisella tasolla organisoitaisiin toiminta parhaimmalla tavalla. Aion, tässä on kaksi tarkistusta. Osa liittyy siihen, että aiemmin on huomioitu, että jotkut jäsenvaltiot – pyrkivät valvomaan toisia jäsenvaltioita ja että meidän pitäisi hyödyntää tässä tällaista määräenemmistöpäätöstä. Ja sehän löytyy myös Sixpackista. Saman linjan mukaisesti meidän tulisi toimia. Muussa tapauksessa emme ole johdonmukaisia muiden tekstien kanssa, joita olemme aiemmin käsitelleet. Lisäksi meidän täytyy kiinnittää huomiota taloudellisen vuoropuhelun ja vuoropuhelun kansallisten parlamenttien kanssa. Se on aivan elintärkeää. Meidän täytyy olla riittävästi avoimuutta ja läpinäkyvyyttä prosesseissamme näin saamme riittävästi demokraattista legitimiteettiä tähän pohjaksi. Olen myös, odotan, että saamme käydä erittäin rakentavaa yhteistyötä esittelijän kanssa näissä kysymyksissä ja keskustella myös muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme saada aikaiseksi erittäin rakentavia kompromisseja. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci cette présentation. Simplement, Kiitoksia tästä esityksestä. Niin, tässä on osa näistä aiheista, jotka otitte esille, niin etelän on talousvaliokunnassa sitä näitä tarkistuksia sen sijaan, että ne esitään täällä. Eli ehdottaisin kyllä, että sihteeristö kertoisi teille ne tarkistukset, jotka liittyvät siis toimivaltaongelmiin, jotta sitten voitte katsoa, että haluatteko esittää nämä tarkistukset muualla tai haluatteko poistaa ne ja hyödyntää tästä hyödyntää sitä määräaikaa, joka taas tuolla talousvaliokunnassa on tarkistusten esittämiseksi, ja esittää ne sitten siellä. Justificar eh, eh, nossa... Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillä jätimme tarkistuksen, jonka haluaisin nyt selittää. Tässä on kyse vain siitä, että vahvistetaan se, että meidän mielestämme Euroopan parlamentin tulisi hylätä komission ehdotus. Me olemme sitä mieltä, että niin kutsutut talouspoliittiset toimet, toimet talouden valvomiseksi menevät perustuvat toisenlaiseen konseptiin, joka tunnetaan oikein hyvin, nimittäin säästötoimenpiteisiin, joita sovelletaan ja jotka vaikuttavat suoraan ihmisten elämään tälläkin hetkellä. Joten meidän täytyy lähteä tämänhetkisesti realiteetista. Äh, annan esimerkin, joka liittyy myös tähän valiokuntaan. Nämä säästötoimenpiteet tarkoittavat seuraavaa näin toteutettuna. Työaikojen pidentyminen, kauppojen aukiolojen pidentäminen, irtisanomisen helpottaminen. Nämä ovat ratkaisuja, jotka aiheuttavat suoraan työttömyyttä sitä kautta, että ei ja luoda työpaikkoja. Ne eivät ainoastaan lisää työttömyyttä, vaan myös varmistavat, ettei luoda uusia työpaikkoja. Komission ennusteet taantuman uhasta Euroopan unionissa ovat täysin ristiriidassa kasvutavoitteen ja työllisyyden edistämistavoitteen kanssa. Kyllähän meidän pitäisi pystyä löytämään ratkaisu tähän. Todellinen rangaistus, että jos jo kerran ollaan taantumassa, niin sitten ei ole kasvua. Meidän kantamme on se, että hylätään tämä. Madame Turinen. Edustaja Turunen. Uh, that was very quick. Se tuli nopeasti. Muutama kommentti tästä tähän mietintöön liittyen. Valitettavasti en kuullut esitystäsi, mutta varmasti noudattelet omia ehdotuksiasi, joita olet aiemminkin esittänyt. No itse tästä järjestelmästä. Tässähän on kyse two joka tulee Sixpackin jälkeen. Ja me olemme oikeilla raiteilla, noudatamme sitä tietä, jota olemme tässä tasoittaneet. Eli kyse on julkisista talousarvioista, alijäämien valvonnasta. Ja totta on, että se ei riitä, ei sillä vielä kriisiä ratkaista. Se on selvä. Ja vaikka tässä on tiettyjä elementtejä, jotka ovat prosyklisiä, niin se, tämäkin saattaa vain vaikeuttaa asioita. Joten meidän täytyy valiokuntana ja poliittisina ryhminä ymmärtää, että pidimmepä asiasta tai emme, niin tämä asia tulee olemaan edessämme. Neuvosto on jopa pyytänyt, että sen hyväksymistä nopeutetaan, joten tämä tulee. Ja kun näin on, meidän tulisi vaikuttaa tämän paketin sisältöön. Pitää huoli siitä, että se on tasapuolisempi. Ja vihreissä olemme todenneet, että eri maiden ohjelmat, maiden, jotka, jotka ovat vakavissa vaikeuksissa, niiden täytyy ottaa huomioon myös kasvu- ja työpaikat. Emme voi keskittyä ainoastaan talousarvioihin ja siihen, että talousarvioita laaditaan ottamatta huomioon yhteiskunnallisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia, työtä, kasvua ja 2020 tavoitteita. Eli tämäkin puoli täytyy ottaa huomioon, ihan samalla tavalla kuin talousarviotkin. Minä itse olen esittänyt tarkistuksia juuri tämän suuntaisesti. Tätä minä ehdotan. Tällä tavalla voisimme parantaa merkittävästi mietintöä, jos valiokuntana onnistuisimme nämä hyväksymään nämä ajatukset myös Ekonissa, jos näin tapahtuisi. Eli tämä on meidän lähestymistapamme. Onhan tämä vähän yksipuolista toisaalta, jos, jos tämä saamme läpi, niin sitten sitä sovelletaan, joten miksi emme pyri tähän. Sanoisin vielä seuraavan. Dardenin mietintö voi varmasti olla avuksi ja hyödyksi koko asetukselle, kun ajatellaan sellaisia maita, joilla on vakavia vaikeuksia, koska juuri tällä hetkellä kenttä on aika epäsäänneltyä. Ajatellaanpa, mitä Kreikassa tapahtuu ja sen suhdetta ja Kreikan ja komission välisiä suhteita. Ei näitä suhteita millään tavalla säännellä. Ei ole mitään sääntöjä, ei mitään oikeudellista suojajärjestelmää. Ja se tarkoittaa sitä, että komissio tekee ehdotuksia palkkatasoista. Nyt meillä olisi mahdollisuus asettaa tänne sosiaalisia laus, lausu, lausekkeita, joiden myötä voitaisiin säännellä palkkoja Eli jollain tavalla saataisiin sääntöjä sen suhteen, mitä joka tapauksessa näissä maissa tapahtuu. Nämä maat voisivat hyötyä näistä tästä järjestelmästä, jos saamme sen oikealle mallilleen. Kiitoksia. Äh, Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten voin antaa puheenvuoron edustaja Dardenille uudelleen. Ennen kuin näin teen, niin tietysti talous- ja Rahaisuuden valiokunnalle kuuluu moni näistä kysymyksistä. Ja tietysti sitten komission aloitteen aiheuttama juridinen sekaannus ja jäsenvaltioiden aloitteet ja kansainvälisten sopimusten aiheuttama sekaannus. Ja sitten tuo strategia, joka esittelijällä on talous- ja, sosiaali- talous- ja rahaseiden valiokunnassa, niin äh, voidaan todeta, että Tässä tilanne on erittäin avoin, sillä viikon alussa saimme nähdä, että Irlannissa sopimus täytyy ratifioida kansanäänestyksellä. Ja ja se saattaa johtaa tässä sitten uudelleen neuvotteluihin tässä sopimuksessa itsessään. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Niin, haluan kiittää eri käyttäjiä siitä, että he tarkensivat näitä ajatuksia eri tarkistusten taustalla. Palaisin vain tähän viimeiseen puheenvuoroon kollega Turuselta. Tämä on nimenomaan se, eli että haluaisimme saada tasapainoisemman tekstin aikaiseksi, ja se on tämä mietintöni tavoite. Siinä pyritään myös ottamaan huomioon se, että budjettitavoitteissa otetaan huomioon 2020-strategia, sosiaaliset tavoitteet ja kasvutavoitteet ja että pyritään näin myös luomaan lisätyöpaikkoja. Ja monet tarkistukset vahvistavat edelleenkin tätä ajattelutapaa. Voin helpostikin olla samaa mieltä niissä. Olen sitä mieltä, että vaikka tämä olisi oikea paikka, jossa todetaan tämä ja tässä laitetaan tämä lausuntoomme, niin en usko tässä muissakaan valiokunnassa. Siitä syystä minusta on tärkeää vaatia sitä, että meillä on mahdollisimman paljon tämän tyyppisiä osioita tässä mietinnössä ja siitä syystä myös tämä keskustelu, joka käydään eri varjoistelijan kanssa on sellainen, että aion myös vaatia näin tehtäväksi. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Eli toivotetaan teille työn iloa mm, tarkistusten käsittelyyn. Ah, tiedän, että tätä aikataulua on hieman muutettu. tarkistuksesta 2003 asti äänestys on vasta 26.4., jos nyt muistan oikein. Jotain sen tapaista. Mutta eipä se paljonkaan muuta tässä meidän, meidän valiokunnassamme. Me tarkastelemme näitä kompromissitarkistuksia 29. Ei kun hetkinen. 26. päivä äänestetään. Ei vaan 27. äänestä 26. katsotaan kompromissitarkistuksia. Kohta 15 esityslistalla. Edustaja Ferreran mietintöä. Alustavien talousarvion suunnitelmien seuranta-arviointi sekä euroalueen jäsenvaltioiden liiallisen alijäämän tilanteen korjaamisen varmistamista koskevat yhteiset säännökset. Tässä valmistelijana edustaja Deutsch. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, asszony, kedves képviselő. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, Kuten jo muutama viikko sitten sanoin, kun ensimmäistä kertaa keskustelimme tästä lausuntoluonnoksesta, tai enemminkin komission ehdotuksesta. Jotkut sanoivat silloin, että nyt alkaa tämä lukujen mystiikka, ku Sixpackin jälkeen on nyt sitten two pack ja herra Darden hän juuri sanoi, että nämä kaksi ovat hyvin läheisesti toisistaan riippuvia ehdotuksia. Näillä ehdotuksilla on samantyyppiset tavoitteet. Viime viikkoina me saimme 80 tarkistusta tähän luonnokseen ja kaikki näistä tarkistuksista ovat minulle tärkeitä. Haluaisin kiittää niistä. Kaikkihan halusivat saada aikaan jotain parempaa. Minä voin nyt kertoa kollegoille, että enemmistö tarkistuksista olivat rakentavia ja ne sopivat yhteen lausuntoni kanssa niin, että me voimme kaikki niitä tukia, tukea, ne täydentävät ja parantavat lausuntoluonnosta. Mitä tulee kasvu- ja vakaussopimukseen ja EU 2020 strategian tavoitteisiin. On tietenkin myös tarkistuksia, joita en voi tukea, se on selvää. Ne ovat sellaisia, että ne osittain tekevät tästä luonnoksesta epäjohdonmukaisen. Ne ovat kantoja, jotka koskettavat komission ehdotuksen ydintä. Mutta se, mitä tässä ehdotetaan, sopii minulle. Ja jotkut näistä tarkistukset ovat sellaisia, että ne tekevät tekstistä erittäin vaikean. Sitä voisi, voisi sitten miksikään säädökseksi enää kutsua. Voin siis tukea niitä tarkistuksia, jotka ovat tässä samassa logiikassa mukana, että pitää saada aikaan tasapaino sosiaalisten ja työllisyystavoitteiden välillä ja budjettipoliittisten tavoitteiden välillä. Ja tämä kaikki lähti siitä, että jäsenvaltioiden budjetti, suvereenius, itsemääräämisoikeusbudjetin suhteen pidetään yllä. Aion myös tehdä kompromissitarkistuksia. Aion esitellä ne kompromissitarkistukset sitten varjoesittelijöilleni ja meillä on sitten mahdollisuus et, mielestäni siihen, että valiokunta voi laajalla enemmistöllä hyväksyä tämän lausunnon pardon, puis Madame Turunen. Edustaja Bakkeri ja sen jälkeen edustaja Turunen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aivan kuten esittelekin, olen samaa mieltä komission ehdotuksen suurten viivojen kanssa. Ja nämä esitetyt tarkistukset, jotka me olemme esittäneet, ovat tärkeitä. Lisäyksiä meidän mielestämme ne liittyvät myös EU 2020 strategiaan se on aivan tärkeää liittää Euroopan ohjauskausi ja työpaikat myös Eurooppa 2020 strategiaan. Artikassa 9 olen sitä mieltä, että Euroopan unionin on tärkeää viedä eteenpäin työllisyyttä. Se on tärkeää meille tietysti, mutta se täytyy tehdä kestävällä tavalla myös. Äh, kun tarkastellaan jäsenvaltioiden budjetteja, niin on tärkeää tehdä se kestävällä tavalla. Lisäksi haluaisin ottaa esille tiettyjä kohtia ja painottaa, joita ei ole tässä niin paljon otettu esille. Meidän täytyisi riittävästi katsoa myös sosiaalista suojelua, kun luodaan työpaikkoja, jotta voisimme saada aikaiseksi paremman työllisyyspolitiikan, niin minusta on tärkeää, että me perustavanlaatuisesti annamme tiettyjä vastauksia, jotta saamme aikaiseksi sellaisen äh, strategian, jonka avulla saadaan lisää kasvua, lisää työpaikkoja tuotettua. Komission ehdotus ja sen perustat pitäisi ottaa paremmin esille. Meillä on myös joitakin tarkistuksia, jotka liittyvät tähän. Ensinnäkin minulla on ehdotus siinä, että tässä valiokunnassakin keskusteltaisiin lyhyesti siitä, miten tämä eurooppalainen lunastusrahasto voisi auttaa. Onko se välttämätön askel tällä hetkellä, jotta voitaisiin saada aikaiseksi rahoitus- ja makrotaloudellisen järjestelmän tasapaino? Toinen ehdotus koskee jäsenvaltioita, jotka joutuvat jo etukäteen tiedottamaan omasta strategiastaan. Se on tärkeää, kun pyritään välttämään velkojen kertymistä eri jäsenvaltioihin. Lisäksi kansallinen budjetti täytyy olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Minun mielestäni se, että jäsenvaltiot tähtävät tähän kolmen prosentin alijäämään, se ei saa olla mikään Ähm, mikään tällainen peruslinja, vaan budjetit voivat siis olla myös ylijäämäisiä. Lisäksi on tärkeää käydä laajempaa taloudellista keskustelua kansallisten parlamenttien ja Euroopan toimielinten kanssa. Se on ehdottoman välttämätöntä. Sen avulla voidaan oppia toisiltamme, kuulla toisiamme ja jakaa hyviä käytäntöjä. Meillä on äh, toivottavasti erittäin rakentava yhteistyö tulossa esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme saada aikaiseksi sellainen kompromissi, jolla tätä two-packia viedään parhaalla mahdollisella tavalla eteenpäin. Edustaja Turunen seuraavana. Thanks a lot. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Kiitoksia, että pyysitte ää, tarkastuksia ja että varjoesittelijät saavat osallistua tähän Pari sanaa koko tähän järjestelmään, ihan lyhyt kommentti. Taloudellinen hallinto on hyvä asia, mutta sen täytyy olla tasapuolinen. Ja sitähän me pyrimme näiden kahden mietinnön avulla saavuttamaan. Eli ei ainoastaan keskityttää alijäämään ja velkaan, vaan keskitytään myös investointeihin, yhteisiin 2020 sitoumuksiin. Ja tällä tavalla saisimme aikaan tasapuolisempaa hallintoa kuin toistaiseksi olemme nähneet. Tärkeä seikka meille, ainakin vihreille, ja jota olemme myös korostaneet ja jota jatkossakin tulemme korostaneet, on tämä demokraattinen valvonta. Kun toimivaltaa myönnetään yhteiselle tasolle, Euroopan tasolle, niin silloin täytyy olla riittävää demokraattista valvontaa. Tällä parlamentilla jos on mahdollisuus puuttua asioihin, niin se on myös signaali kansalaisjärjestöille ja muille kumppaneille, joilla niin ikään täytyy olla sanansa sanottavana. Toinen tärkeä seikka on sosiaalinen vaikutusarvio. Tahtoo sanoa, että kun jotain suositetaan maille – niin täytyy myös ottaa huomioon, ja tämä on komission velvollisuus, täytyy ottaa huomioon, mitkä ovat sosiaaliset seuraamukset. Tätä emme ole vielä kauheasti pohdiskelleet, mutta voisimme hiukan pohdiskella sitä, mitä tämä sosiaalinen, yhteiskunnallinen äh, vaikutusarvio tarkoittaa. No se tarkoittaa sitä, että tällä kaikilla saattaa olla vaikutusta työllisyyteen, äh, työ, työttömyysturvaan, äh, ylipäänsä sosiaaliturvaan ja niin edespäin. Eli ehkä meidän tulisi kuvailla sitä, mitä meidän mielestämme vaikutusarvion tulisi sisältää. Vaikutusarvio on siis tärkeä demokraattisen valvonnan lisäksi ja tämän kokonaistasapaino näkökulman lisäksi, joten toistan vielä, toistan vielä sen, minkä Darden sanoi kerran. Tällä valiokunnalla on velvoite, ei ainoastaan oikeus, vaan myös velvollisuus puhua vahvalla äänellä unionin talouspolitiikasta. Talouspolitiikan täytyy myötä vaikuttaa kasvuun ja työllisyyteen. Muuten en tiedä, mitä me täällä puuhastelemme. Darden. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin pari sanaa. Voisin sanoa, että tarkistukset, joita tähän mietintöön on esitetty, ovat kyllä ihan johdonmukaisia. Ne aiheuttavat myös johdonmukaisuutta näiden kahden käsiteltävissä olevan tekstin kesken. Eli sama filosofia on tarkoitus saada aikaan tasapuolista budjettipolitiikkaa, sellaista, jossa otetaan huomioon myös tarve suosia kasvua. Lyhyellä ja pitkällä tähtäyksellä on myös tarve luoda työpaikkoja ja perustavaa laatua oleva tavoite on sosiaalinen osallistaminen ja köyhyyden torjuminen. Ne ovat kaikkien tarkastusten taustalla oleva yhteinen filosofia. Ja toki olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne tästä enemmänkin esittelijä. Köszönöm a tisztelt kollégák véleményét egy Kiitoksia, hyvät kollegat. Minun on myönnettävä eräs asia. Minä olen suuri Tupac-fani ikään kuin ja Tupacilla. En nyt tarkoita näitä kahta komission ehdotusta, vaan ehkä noin 15 vuotta sitten tapettiin amerikkalainen rap-muusikko, joka äh, nimi oli Tupac, ja hätä tässä tarkoitin. En haluaisi, että meidän Tupacillemme käy samalla tavoin. Sitä ei saa tappaa, kukaan osapuoli ei sitä saa tappaa, joten olen kollegojen ehdotusten kanssa samaa mieltä. Meidän täytyy yrittää löytää tasapaino. Meidän täytyy soveltaa tätä niin, että budjettivaje vähenee, mutta että toisaalta saadaan aikaan tasapaino myöskin työllisyys- ja sosiaalialalla, joten toivotankin tervetulleeksi nämä tarkistukset ja yritän saada aikaan selkeän linjan ja sitten yrittää saada aikaan lausunnon, joka saa suuren yhteisymmärryksen. Selvä. Ja sama aikataulu. Eli Dardenin, sama aikataulu kuin Dardenin mietinnössä, eli kompromisseja. Kompromissista äänestetään 27. maaliskuuta. Ja nyt esityslistallamme onkin edessä viimeinen kohta. Tarkistelemme muutosehdotuksia, joita on esitetty Zimmerin lausuntoon. Kyse on FEM-valiokunnan mietinnöstä, joka koskee miesten ja naisten samanpalkkaisuusperiaatteen soveltamista. Eli sama palkka samasta työstä. Ja vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sie haben die Zahl. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Te mainitsitte eh, itse tämän eh, tarkistusten määrän 140 tarkistusta. Eh, tarkistusten jättäjiä tulee kaikista eri parlamentin ryhmistä. Tätä on harvinaista ja meillä on myös tarkistuksia jäseniltä, jotka eivät ole tämän valiokunnan jäseniä. Meillä on paljon tarkistuksia myös kollegoilta, jotka ovat sekä tämän valiokunnan että FEM-valiokunnan jäseniä ja tämä jo osoittaa, että tässä halutaan johdonmukaisuutta meidän lausuntoomme ja siihen FEM-valiokunnan lausuntoon. Minulla oli mahdollisuus olla keskusteluissa mukana tällä viikolla FEM-valiokunnassa ja ottaa huomioon FEM-valiokunnan tavoitteet. Ja voin sanoa, että kun olen nyt tarkistellut näitä tarkistuksia, olemme laajalti samaa mieltä. Tarkistuksista sitten. Minä itse olen jättänyt 14 tarkistusta, eli 10 prosenttia jätetyistä tarkistuksista. Tämä johtui pääasiassa siitä, että lausuntohan oli alusta asti hyvin yleinen ja lyhyt, ja minä alusta asti halusin sitä vähän tarkentaa. Muut tarkistukset, joita jätettiin, menevät suurimmalta osan samaan suuntaan, niissä on samat tavoitteet. Se on mielestäni hyvä asia ja Erityisesti tässä on kyse järjestyspoliittisesta ongelmasta, että miten nämä tarkistukset saa oikeisiin artikloihin, koska joskus tässä mennään sekaisin näissä rakenteissa, mutta on myös tarkistuksia, joista voidaan tehdä yhteisiä kompromissitarkistuksia. Ensi viikolla kutsun sitten kompromissitarkistusten tarkasteluun ja ehdotukset, joilla yritetään saada aikaan parempi perhe- ja työelämän yhteensovittaminen, myöskin osa-aikaistyön ongelma, erityisesti osa-aikatyö, kun on kyse pätkätöistä, ei heikennyksiä eläkkeisiin, sosiaalipalveluihin, kunnon tilastot, joiden pohjalta voidaan arvioida epätasa-arvoa palkkauksessa. Tämä mainitsen siksi, koska tällä viikolla Eurostat on julkaissut uuden tilaston, joka johtaa siihen, että meidän on tehtävä korjaus tähän lausuntoluonnokseen. Me pohjasimme siinä vuoden 2009 lukuihin, nyt meillä on vuoden 2010 luvut. Tässä on nyt kyse 16,4 prosentin ähm, erosta 27 äh, jäsenvaltiossa euro äh, se on 16,8 prosenttia ja tämä johtuu pääasiassa siitä, että esimerkiksi Puola on nyt 1,9 prosentissa, eli yhdessä vuosi taloudessa on yli 10 prosentista laskenut tätä eh, palkkaeroa 1,9 prosenttiin. Tämä osoittaa mielestäni tilastoimisen ongelman ja kriteerien ongelman. Meidän on eh, tarkasteltava tätä eh, ja tarkistukset menet tähän suuntaan, sitä olisi, niitä oli vahvistettava, että meillä olisi vertailukelpoisia tietoja. Se on mielestäni tärkeää. Vielä eräs asia. Kollega Steinruck on ehdottanut, että perustettaisiin tai että olisi tämä Euroopan tasapalkkaisuuden, samapalkkaisuuden päivä, sehän on huomenna, toinen maaliskuuta, se pitäisi yhdistää myöskin toimintapäivään, muist vakuuttuutan siitä, että kaikissa jäsenvaltioissa on eri päivämäärä tälle eurooppalaiselle samapalkkaisuuspäivälle, eli käytännössä sellaista päivää ei ole olemassakaan. Ehkä sitä voitaisiin pohtia ja voitaisiin tehdä suullinen tarkistus ja esittää vaatimus, että jos haluamme olla tehokkaita, niin sitten eh, meidän tulisi järjestää tuo päivä samana päivänä. Mm, sillä olisi myös julkisuusvaikutusta. Sitten meillä on tarkistukset, jotka liittyvät joustoturvaan. Tässä on ehkä vaikeampi päästä kompromissiin, koska suurin osa niistä, jotka sitä sen mainitsevat, eivät vakavasti kyseenalaista konseptia toisin kuin minä, mutta meidän täytyy käsitellä tätä ja tehdä sitten äänestyksiä, joilla päätämme. Eräs jäsen on jättänyt tarkistuksia, hän on ainoa jäsen, joka menee täysin päinvastaiseen suuntaan kuin meidän ehdotuksemme, ja olen aivan varma, että ne eivät tule täällä saamaan enemmistöä, mutta odotetaan äänestystä. Ähm, Madame Estrella, puis... Edustaja Estrella ja sen jälkeen edustaja Koslovski. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. sosiaalisten demokraattien nimissä haluaisin todeta, että yleisesti ottaen olemme samaa mieltä näistä ehdotuksista, joita eri kollegat ovat esittäneet, vaikkakin joitakin emme voi hyväksyä. Minusta tässä on paljon työtä tehtävänä ja olemme valmiita työskentelemään – esittelijän kanssa, jotta voisimme löytää kompromisseja, joiden avulla tämä äänestys helpottuu ja joka parantaa tätä tekstiä, joka sitten lähetetään tuonne tasa-arvon valiokuntaan. Kyseessä on tärkeä aihe ja esittelijä itse asiassa viittasikin siihen. Alalla on päästy eteenpäin, mutta taka, takaisinpäinkin on menty. Varsinkin vuosina 2009 ja 2010 oli Eurostatin mukaan parannusta nähtävissä. Seitsemäntoista mutta vuonna 2004 kuilu oli, oli 15 prosenttia tuon saman tiedon mukaan. Kyseessä on taistelu, jota täytyy vain jatkaa, koska edistys on niin heikkoa. Ja kuten totesin, vaikka täällä jotain edistysaskelia on saatukin aikaiseksi, niin vääränkin suuntaan on menty. Tarkistuksia on esitetty ja niiden tavoitteena on rohkaista hyvin käytäntöihin yrityksissä niin, että nämä voivat motivoitua ja saada rohkaisuja käyttämään hyviä käytäntöjä ja samalla niitä voidaan rankaista, jos ne harjoittavat syrjintää. Mehän esimerkiksi tiedämme, että naiset ovat heikommassa asemassa useimmiten, kun kysymys on urakehityksestä – ja he jäävät esimerkiksi palkkioiden ja tuottavuuspalkkioiden ulkopuolelle, varsinkin jos siirtyvät äitiyslomalle. Se on selkeä syrjimistä ja meidän täytyy sitä vastaan taistella. Olemme sitä mieltä, että kun puhutaan palkoista, me tarvitsemme palkkoja, palkkataulukoita, jotka ovat enemmän avoimempia, enemmän saatavilla yleiseen valvontaan. Vaikka onkin helppo katsoa palkkataulukoita julkisella sektorilla, niin näin ei ole asianlaita suinkaan, kun puhutaan yksityisestä puolesta. Luvut ovat piilossa, ja työntekijät itsekään, jotka työskentelevät yksityisissä yrityksissä, eivät tiedä, mitä kollegansa tienaavat. Tämä merkitsee sitä, että meillä ei ole luotettavaa tietolähdettä palkkakuilusta. Ja tähän pitää lisätä myös se, millä tavalla tuo palkka kerätään. Se ei ole oikealla tavalla tehty useimmissa jäsenvaltioissa. Hyvin monissa tapauksissa me emme suinkaan tiedä sitä, onko todellista kehitystä saatu aikaiseksi. Joten Olemme saaneet nähdä tämän esimerkiksi Puolassa. Ja kyseessä on sellainen tieto, jota meidän täytyisi saada käyttöömme. Lopuksi on niin tärkeää ottaa huomioon uskoakseni se, että nettotuntipalkka, anteeksi bruttotuntipalkka ei suinkaan ole ainoa indikaattori, jota tulisi käyttää, vaan on, palkkapussissa on muitakin osioita. Toiset saavat niitä, toiset eivät. Ja tässä nyt useimmiten puhutaan tuossa palkka-asteikon yläasteikossa olevista. On hyvin todennäköistä, että naiset työskentelevät lyhyellä aikavälillä osa-aikaistyöpaikoissa tai epävarmoissa työpaikoissa. Joten heitä rankaistaan paljon kovemmin kun puhutaan tällaisista lisämaksuista palkkaan. Eli uskoakseni voimme tässä saada aikaiseksi hyviä ehdotuksia. Kyseessähän on hyvin vanha asia. Se juontaa juurensa ja Euroopan unionin alkuun. Kun ensimmäistä kertaa saimme kuulla tasa samanveroisesta palkasta, samanarvoista palkasta. Se on ollut sopimuksiin sisällytettynä jo vuodesta 1957. Eli ILOn yleisopimustakin se löytyy. Kiitoksia. Edustaja Koslowski seuraavana. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałbym przedstawić... Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Puhun tässä kollegani puolesta, joka on varjoesittelijä, mutta joka ei voinut osallistua tähän keskusteluun. Tämä lausunto kuuluu seuraavalla tavalla. Esitetyt tarkistukset ovat myönteinen panos tähän mietintöön. Ne rikastuttavat tätä mietintöä. Tiettyä toistoa ei valitettavasti voitu toistaa, mutta toivon, että Zimmerin esittämissä kompromisseissa näitä tarkistuksia voidaan yhdistää. Tulen suosittamaan poliittisille ryhmille suurinta osaa tarkistuksista. Kaikkein ongelmallisinta ovat yrittäjiä koskevat sanktiot. Yrittäjien täytyy jo nyt maksaa sakkoja, jos tuomioistuin näin päättää äh, kantajan pyynnöstä. Minä äh, mietin tässä myös hallinnollisia sanktioita. Niitä voisimme ehdottaa. Suositan myös työmarkkinaosapuolten aktiivista osallistumista, kun puhutaan palkkatasa-arvon edistämisestä. Mutta mielestäni meidän ei tulisi pirstaloida Euroopan sosiaalirahastoa niin, että sen tulisi puuttua myös palkkakysymyksiin. Ehdottaisin, että ryhmäni voisi keskustella tästä uudesta lakiehdotuksesta jota komissio saattaisi ehkä ehdottaa. Hirsch, Pymänä Markkin. Edustaja Hirsch ja sen jälkeen edustaja Harkin. Mikään se kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää syömeesti kollega Zimmeriä hänen työstään, vaikka tämä onkin aihe, joka tulee joka vuosi esiin. Sitä ei ole vieläkään ratkaistu ja se on kovin ikävää. Silti on hyvä, että käsittelemme sitä. Se on hyvin laaja kysymys, jossa on useita eri erityispiirteitä ja kysymys kuuluu, että miksi naiset aina päätyvät tai usein päätyvät sellaisiin ammatteihin, jotka ovat matalapalkkaisia. Tämäkin kuuluu tähän, kun käsittelemme naisten köyhyyttä, usein esimerkiksi naispuolisten eläkeläisten köyhyyttä. Sitten sama palkkaisuus, eräs suuri tekijä on se, että naiset usein ovat matalapalkkaisilla alueilla, mutta myös naisilla, joilla on korkeita pätevyyksiä. Näemme tämän eron miesten ja naisten välillä, joten on kyse siitä, että luotaisiin liike-elämään jonkinlainen kannustinjärjestelmä. Yritykset tulevat tulevaisuudessa yhä useammin tarvitsemaan naisia väestöä rakenteen muutoksen takia. Ja siksipä yritykset voisivat hyvin mainostaa eh, sillä, eh, että he eh, maksavat samaa palkkaa samasta työstä niin, että mm, korkeasti koulutettu nainen ehkä on kiinnostunut nimenomaan juuri työskentelemään tälle yritykselle. olisi hyvä, jos yritys sanoisi, että meillä työskentelee naisia ja me puollamme sitä, että naisille ja miehille maistetaan sama palkka. Eli ei ole aina tarve sanktioihin, vaan voisi olla muitakin vaihtoehtoja. Thank you. I'm... Kiitoksia. Niin, esitän kollegan lausunnon tähän Zimmerin mietintöön. Hän pyysi minua ensinnäkin kiittämään Zimmeriä erinomaisesta työstä ja tästä ehdotuksesta, jonka hän on lausunnossaan esittänyt ja hän halusi sitten pari löystä kommenttia. Palkkakuilu on kyllä suuri, se on totta, mutta tilastojen perusteella voidaan vertailla ainoastaan naisten ja miesten tuntipalkkoja. Tavoitte on kuitenkin saada aikaan palkkatasa-arvo miehelle ja naiselle niin, että samasta työstä tulee sama palkka, niin että voimme tätä palkkakuilua vähentää. Ja siksi pyytäisin se, että vaatisimme sellaisia tilastoja, jotka antavat meille vertailukelpoista tietoa miesten ja naisten palkoista, jotka tekevät samaa työtä. Jäsenvaltioiden tulisi valvoa palkkatasa-arvoa niin, että samasta työstä tulisi sama palkka. Olen yhtä mieltä tarkistusteni kanssa, mutta haluaisin kysyä, pääsemmekö me tällä tavalla lähemmäksi sitä tavoitetta, joka on palkkatasa-arvon aikaansaaminen samasta työstä. Kiitos. Thank you. Um, <clears throat> Kiitoksia. Niin, tämä mietintö on osittain viime toimikaudella tehnyt mietinnön uusinto. Euroopan komissio ei oikeastaan reagoinut siihen silloin. Me jo silloin vaadimme suuntaviivoja ja tiukempaa lainsäädännöllistä toimintaa. Komissio ei reagoinut silloin, mutta nyt sittenhän meillä on Lissabonin sopimus, joka mahdollistaa sen, että saamme aloiteoikeuden vaikkakin rajoitetun sellaisen ja aiomme sitä käyttää tässä. Sisältö on varmaan siitä kaikki samaa mieltä, että palkkakuilu on huolettava, se on huolettava, eikä se ole sulkeutumassa. Se on edelleen suuria ja täytyy ryhtyä lisätoimiin tässä suhteessa, joten toivottavasti näin voidaan tehdä tämän mietinnön avulla. Olemme esittäneet vain yhden tarkistuksen ja se koskee sitä, että haluan vielä voimakkaammin vedota Euroopan komission reagoida tällä kertaa, jotta tätä aloiteoikeutta voidaan hyödyntää. Toivottavasti sitä tuetaan laajasti. Ja kiitoksia edustaja Zimmer tästä mietinnöstä. Toivottavasti voitte tukea tarkistusta myös. Öö, Madame la rapportrice. sitten esittelijä. Ja, vielen Dank. Ich fange gleich bei... Paljon kiitoksia. Lähden heti teistä, hyvä kollega Kornelisen. Tietenkin aion tukea kaikkia aloitteita ja tarkistuksia, jotka tähtäävät konkreettisesti kriittisuuteen, vaatimustemme tehokkuuteen, jotka osoittavat, että meidän kärsivällisyytemme alkaa olla lopussa, kun katsomme, mitä komissio mm, tekee. Minä en ollut kovinkaan huvittunut, kun kuulin komissiota naisten asian valiokunnassa, kun ne, se puhui tästä edustaja Bauerin mietinnöstä. Ja kannatan sitä, että me teemme todella tarkkaa työtä. Lausuntoluonnushan on rakennettu niin, että se antaa mahdollisuuden lisätarkennuksiin ja lisäyksiin. Niinhän se on suunniteltu. Ja monet niistä aloitteista ovat sellaisia, että olen niille hyvin avoin. Esimerkiksi edustaja Hirschin ehdotus on hyvä, että sanotaan, että emme halua pelkkiä sanktioita, kyllä niitäkin tarvitaan, mutta että olisi myös ja Sanomme, että miksemme toimi niiden yritysten kanssa, jotka ovat hyvin aktiivisia, jotka ovat edelläkävijöitä ja tietävät vastuunsa. Ja mielestäni tällainen ajatus yrityspalkinnosta on hyvin kiinnostava. Olin nyt hiukan hämmentynyt aluksi, mutta ehkä se oli myös väärin käsitys. Edustaja Estrellan puheenvuorossa katsoin SNDn tarkistuksia yhtään sellaista tarkistusta, jossa meidän täytyisi taistella kompromissista, ei ainakaan minun kanssa, vaan meidän täytyy katsoa, että nämä muut tarkistukset, joissa on samantyyppisiä ehdotuksia, että löydetään kompromissi niin, että meillä on yhteinen muotoilu. Me olemme aivan samaa mieltä. Jos olisi minusta kiinni, niin sitten heti hyväksyisin suoraan kaikki teidän tarkistuksenne, mutta mehän haluamme lausunnon jota koko valiokunta voi tukea, joten meidän täytyy katsoa, miten nämä sopivat yhteen. Edustaja Harkin, teidän kysymyksenne siitä, kuinka pitkälti tarkistukset viemät meitä lähemmäksi ongelman ratkaisua, niin sen hyvin voin ymmärtää ja pelkään pahoin, että lähiaikoina joudumme vielä käsittelemään tätä kysymystä, mutta tämähän on osa meidän vastuutamme, parlamentaarista vastuutamme, mutta myös kun on kyse naisten aloitteista, naisista, jotka vastustavat tämä, haluavat julkisuutta tälle kysymykselle. Meidän täytyy sanoa, että meillä on mielipiteemme ja me emme anna komission ja hallitusten vain itse käsitellä tätä kysymystä. Kiitän näistä kommenteista. Ensi viikolla lähetän kutsun niin, että voimme sitten yhdessä käsitellä näitä tarkistuksia. Kiitoksia. Euh, merci. Et donc sur la base des compromis, vous allez ainsi... Kiitoksia. Ja näin ollen aiomme käydä keskustelun 26.3. näiden tietojen pohjalta ja äänestämme 27.3. mikä mahdollistaa sen, että naisensuuden valiokunta voi hyödyntää tätä meidän lausuntoamme ja viedä asian täysistuntoon toukokuun toisessa täysistunnossa. Näin. Työ on päättynyt ja seuraava koko on 26.27.3.